colleagues, um... Hyvät kollegat, tervetuloa tähän Libe-valiokunnan ensimmäiseen kokoukseen ja erityisesti toivottaisin tervetulleeksi kaikki uudet jäsenet. Hyväksytään esityslista, luonnos ja voisinko aivan ensin työjärjestyspuheenvuoron Sofie Netveltä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Taidan puhua kaikkien alankomaisten kollegoiden nimissä ja muidenkin kansallisuuksien. Jos pyytäisin, voisimmeko kunnioittaa tämän kokouksen aluksi tämän alas ammutun koneen uhreja, koska seuraava mahdollisuus, joka meillä on, on vasta syyskuussa täysistunnossa. Ja se tuntuu selkeästi väärältä. Ja toiseksi haluaisin pöytäkirjoihin sen, että olen mielestäni nyt ikävän yllättynyt siitä, miten hiljaisia EUn toimielimet ovat olleet parlamentti mukaan lukien. Edes parlamentin nettisivuilla ei ole mainittu tätä tapahtumaa. Olisin toivonut, että olisi järjestetty huomisiltapäivänä puhemiehen toimesta avoin puheenjohtajakokous, eikä olisi odotettu syyskuun asti. Hän johtaa tätä parlamenttia, en minä, mutta toivoisin, että Libessä ainakin voisimme käyttää tätä mahdollisuutta ja antaa kansalaisimme viestin. Sofi, kiitos, että otit tämän esiin. Saman tämän erityisesti esiin uusille jäsenille, kun täysistunto ei ole. Tämä on luultavasti suurin parlamentissa järjestettävä kokous tänään. Olisi hyvä, että tämä saataisiin parlamentin esityslistalle niin, että järjestettäisiin pieni hiljainen hetki ja muistetaan näitä uhreja. And Thank you for raising the points of... Ja kiitos Sofia, että otit tämän aiheen esiin. Kollegat, tervetuloa tähän live-valiokunnan ensimmäiseen kokoukseen. Tämä on ihan ennen kesätaukoa. Kaikki varmasti ovat väsyneet ja odottavat kesätaukoa, mutta meillä on melko paljon asiaa tälle päivälle ja huomiselle. Voisinko aluksi vain esittää muutaman puheenjohtajan ilmoitusasian uusille jäsenille jälleen ajan selittää muutaman seikan, kun ensin liityin tähän valiokuntaan. Mitään ei selitetty. Ehkä tämä on nyt tylsää vanhemmille jäsenille, mutta selvitän kuitenkin muutaman seikan. Joka kokouksen aluksi on puheenjohtajan ilmoitusasiat jotka ovat tällaisia toimintamme liittyviä kysymyksiä, ennen kuin siirrytään itse asioihin, aiheisiin. Tällä hetkellä teillä on edessänne tällainen mappi. Kun sain tämän, en lukenut sitä ja se ei ollut kovin hyvä juttu, joten pyydän teitä todella tutustumaan tähän kokonaisuuteen. Se on erityisesti uusille jäsenille, mutta muista valiokunnista tulevat uudet jäsenet varmasti myöskin pitävät tätä hyvänä. Me olemme yksi suurimmista yhteispäätösmenettelyä hoitavista valiokunnista ja katamme valtavasti aiheita. Tämä on tämmöinen tervetulijaispaketti, jonka sihteeristömme on laatinut, ja se on varmasti hyödyllinen. Siinä käsitellään monia aiheita, mutta sen lisäksi tiedostamme hyvin sen, että täällä valiokunnassa käsitellään – monia aiheita, jotka vaatisivat jotain lisää. Ja nyt olemme ajatelleet, että jonkinlainen kartoitusharjoitus voisi olla eduksi, joista saataisiin varmasti apua sekä kokeneemmille että uusimmille jäsenille. Ja tämä saataisiin nettiin syksyllä ja siinä katettaisiin erityisalat, joita kollegoilla on esimerkiksi, jos teitä kiinnostaa poliisi, turvallisuuskysymykset, turvapaikka, laiton kauppa, niin tämä, nämä ovat sellaisia asioita, jotka tulevat sinne nettisivuille. Tällainen melko looginen kartoitus kaikesta lainsäädännöstä, kaikesta työstä. Siinä järjestyksessä, jota sitä on tehty, eli lausunnot, mietinnöt ja niin edelleen. Me aina pidämme itsestään selvänä sitä, että kollegat ovat tehneet työtä, mutta näitä kaikkia tietoja ei löydetä yhdestä paikasta mistään, joten tästä on varmasti hyvä lähteä, kun lähtee laatimaan lausuntoa tai lähtee varjoesittelijäksi. Ja tämä saadaan lokakuussa sitten nettisivuiltamme käyttöön. Eli tällainen kartoitus teille. Ja se on erityisen tärkeä tälle valiokunnalle, koska meidän tehtäväkenttämme on niin laaja, mutta sitä ennen pyydän, että luette tämän tervetuleuspaketin. Ja toinen asia, me haluamme järjestää tällaisia aloihin liittyviä briefauksia kaikille jäsenille, jos syksystä lähtien on kysyntään tietosuojakysymyksistä ja muista, jotka ovat hyvin monimutkaisia asioita, jotta jäsenet tietäisivät tarkkaan, missä mennään. Sihteeristön kanssa komission ja muiden asiantuntijoiden kanssa voimme järjestää tällaisia erityisbriefauksia, joita voidaan järjestää pienelle jäsenryhmälle ennen kuin lähtee jotain tekstiä laatimaan, koska osa tästä työstä on hyvin monimutkaista. Ehkä poliisi- ja turvallisuusala ja tietosuoja. Tästä olisi varmasti hyötyä jäsenille, vaikka jäsenet olisivat kuinka kokeneita. Tämä kolmas tekijä siis, jonka halusin tänään mainita. Seuraavaksi, jos siirrytään varsinaiseen esityslistaan, kello 10.30 toivotamme tervetulleeksi kaksi italialaista ministeriä, jotka esittelevät Italian puheenjohtajakautta, mutta ensin yleinen budjetti, kohta yksi uusista jäsenistä, Tomas Sitkowski, esittelee lyhyesti talousarvion varainhoitovuodoksi 2015. Ensin lyhyesti puheenvuoro komissiolle ja sitten te voitte esitellä tämän aiheen. Ja sitten jäsenet voivat käyttää puheenvuoron. Ensin komissio. Damaran yksikön päällikkö. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, for giving the floor. Kiitoksia puhemies, että annoitte komissiolle puheenvuoron. Ensinnäkin onnittelisin teitä nimityksestänne tämän LIBE-valiokunnan puheenjohtajaksi. Me kotiasioiden ja oikeusasioiden pääosastossa odotamme innolla yhteistyötä teidän kaikkien kanssa tulevina vuosina täällä valiokunnassa. Ja haluaisin onnitella myös edustaa Tamas jos nyt äänsin nimen oikein, hänen nimityksestään talousarvio esitt- lausunnon esittelijäksi tämän aiheen osalta vuonna 2015 ja toivotan hänelle parha, parhainta mahdollista onnea tässä tehtävässä. Ja toivotan tervetulleeksi monet tutut kasvot tänne valiokuntaan eurovaalien jälkeen. Ja sitten myöskin tervetuloa niille, jotka tulivat uusina tänne. 2015 yleinen talousarvio on siis aiheena, jos siirrytään siihen. Aivan aluksi haluaisin esittää yleisiä huomioita ja hahmotella sitä tapaa, jolla komission ehdotus on laadittu. Ensinnäkin uusi, uusi monivuotinen talous- ja rahoituskehys eli MFF, joka hyväksyttiin vuonna 2014, tarjoaa vakaan perustan 2020 vuoteen asti ja sille nojautuvat kaikki talousarviot siihen vuoteen asti. Ja haluaisin mainita, korostaa, että talousarviositoumukset, jotka hyväksyttiin komission ehdotuksessa vuodelle 2015 rahoitusten ja varojen ja ohjelmien eh, osalta, jotka liittyvät tähän valiokuntaan, vastaavat tarkalleen MFFn lukuja. Assosioitu vaatimus maksusitoumuksille on tarkkaan laskettu ja sillä on tarkoitus saada hyvään alkuun uudet rahoitukset ja ohjelmat ennakkorahoituksella ja sitten sillä on tarkoitus kattaa myös olemassa olevat ohjelmat. Mitä tulee hajautettuihin virastoihin, jotka ovat hyvin tärkeitä meidän politiikan aloillamme, koska ne ovat niitä tärkeimpiä välineitä, joilla toimitetaan tehtäviä, niin EUn vaatimukset perustuvat komission ehdotukseen henkilöstö- ja rahoitusvarojen osalta vuodelle 2014-2020, joka hyväksyttiin viime vuoden heinäkuussa. Tästä huolimatta 2015 vuoden talousarviota valmistellessa komissio on ottanut huomioon tasaamisprosessin Esimerkiksi Europol sai kaksi lisävirkaa tässä sopeutussovitteluprosessissa ja nämä virat pysyvät tuolla virastossa. 2015 talousarvioehdotuksessa komissio jatkaa aikaisempien vuosien ylijäämien nettouttamista, eli tämä koskee 2013 vuotta. 2015 äh, vuoden lukuja vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ehdotuksessa on vain ne tuoreet äh, sitoumukset, sitoumusehdotukset, jotka takavat vuoden 2015 toiminnan. toiminnan. Ja tämän lisäksi ja rahoitusasetuksen puitteissa komissio aikoo rankaista niitä virastoja, jotka eivät ole käyttäneet näitä varojaan edelliseltä vuodelta täysimääräisesti. Ja tähän arvioon perustuen sakkoja on määritetty seuraavasti. Kahden prosentin alennus silloin, kun sitoumuksia on käytetty vähemmän kuin 5 prosenttia alle sitoumusten myönnettyjen ehdotusten. Ja silloin, kun se on yksi, yli 5 prosenttia, tai silloin, kun budjetista ei ole käytetty enempää kuin 5 prosenttia, niin silloin äh, sovelletaan korkeampaa pudotusta, ja tämä koskee EU-elisaa. Ja haluaisin viitata 2015 lukuihin verrattuna tämän vuoden lukuihin, eli 2014 vuoden lukuihin. Uskon, että tulos on tässä positiivinen. 2015 budjettiluonnoksessa turvapaikka ja integraatiorahastot, jotka ovat uusia kotiasioissa, kattaa integraatiorahaston ja se on, sitä on lisätty yli kolmella prosentilla sitoumuksissa ja 140 prosenttia maksumäärärahoissa on tuo korotus. 2015 luonnoksessa sisäisen turvallisuusrahaston osalta kattaen myös ulkoisen rajarahaston nousee lähes kolmella prosentilla sitoumusten osalta ja yli 22 prosentilla maksumäärärahojen osalta. Nämä merkittävät korotukset tekevät mahdolliseksi sen, että voimme toteuttaa tämänhetkiset sopimusvelvoitteemme. Tämä on kritiikki, jonka parlamentti aivan oikeutetusti esitti viime vuonna, siis 2013 vuoden osalta, eli että maksumäärärahoja oli liian vähän, jotta voitaisiin maksaa ne sitoumukset, jotka rahastoihin liittyen oli tehty, eli 140 prosenttia korotusta yhdellä alueella ja 20 prosent, 22 prosenttia korotusta tällä jälkimmäisellä alueella. Samoin 2015 oikeus ohjelman osalta kattaa vanhan ohjelmatoteutuksen oikeuden ja huumealan osalta lisääntyy 5 prosentilla maksumäärärahojen osalta ja lähes 24 prosenttia. Anteeksi, maksusitoumusten osalta 5 prosenttia ja 24 prosenttia maksumäärärahojen osalta. EUn määrä, vaatimukset kuuden hajautetun viraston osalta vuodelle 2015 nousee yli 10 prosentilla verrattuna 2014 vuoteen. Ja tämä merkittävä lisäys johtuu pääasiassa kahdesta virastosta, Europol ensinnäkin, joka nousee, joiden määrärahat nousevat noin 13, ja EU-lisa, joka on SISSin ja VISSin toteutusvirasto, nousee 22 prosentilla kokonaisvaarittu EU-rahoitus kolmen hajautetun viraston osalta oikeusasioiden osalta vuonna 2015 nousee hieman yli yhdellä prosentilla verrattuna 2015 vuoteen anteeksi, vuoteen, vuoden 2014 budjettiin. Ja toivottavasti tästä yleisnäkymästä pystytte paremmin päättelemään, kuinka arvioida komission ehdotusta ja keskustelemaan aiheesta syvällisemmin täällä valiokunnassa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Voisin kantaa nyt esittelijälle puheenvuoron. Zasowski. Vážený pane předsedo, vážení členové. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää teitä vielä kerran tästä ehdotuksesta. Olen käynyt ehdotusta läpi, jonka Euroopan komissio on tehnyt. Minä olen myös pohjannut työni tämän kuun maaliskuussa saamiin kirjeisiin, joita tämä valiokunta on lähettänyt komissiolle. Ja nämä kirjeet on sisällytetty myös kritiikin osalta tähän ehdotukseen. Kun ajatellaan näitä virastoja, kuten Europol, EU-LISA ja Frontex, nämä ovat virastoja, joiden pitäisi vastata kansainväliseen kehitykseen, mutta niissä keskitytään myös sisäiseen turvallisuuteen ja niinpä uskonkin, että on erittäin tärkeää ryhtyä toimiin. Komissio on pyrkinyt lisäämään näiden virastojen budjettia ja uskon, että tämä vahvistaa Euroopan kansalaisten turvallisuutta. Lisäksi haluaisin mainita, että on alueita, joita meidän pitäisi myös kommentoida. Haluaisin mainita joitakin määräaikoja. 27. elokuuta meillä on tarkistusten jättämisen määräaika tähän lausuntoon ja syyskuun ö, ensimmäisessä, täytyn, ensimmäisellä viikolla me kokoonnumme varjoesittelijöiden kanssa ja 3. syyskuuta tästä äänestetään valiokunnassa. Ja tässä kaikki, mitä minä halusin sanoa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. 27. elokuuta taitaa olla määräaika, mutta tarkistetaan tuo vielä. Kiitos oikein paljon. Tämä oli ensimmäinen puheenne Libe-valiokunnassa uutena jäsenenä. Ja nyt antaisin jäsenille mahdollisuuden pyytää puheenvuoro. Rajasek. Well, thank you, Mr. Yeah. Mr. Chairman, I, I wanted to speak. Kiitos puheenjohtaja. Halusin puhua Allen varjoesittelijänä. Onkohan nyt oikea hetki? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Alde voi tukea tätä lausuntoa ja siinä esitettyjä prioriteetteja. Kiittäisimme valmistelijaa siitä, että teksti on tasapainossa. Nykyhetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin on tärkeää, että ollaan tarkkana budjetin kanssa ja huolehditaan siitä, että virastot saavat riittävät varat, jotta ne voivat hoitaa uusia tehtäviä, jotka niille on annettu. Valli on siksi tyytyväinen, että nähdään, että Frontexin budjettia korotetaan ja me seuraamme hyvin tarkkaan sitä, että virasto käyttää varoja tehokkaasti. Olemme velmistäjien kanssa samaa mieltä siitä, että Frontexin on vahvistettava henkilöstöään, jotta tehokkaasti voidaan hoitaa Frontexin tehtäviä. Lisäksi totiaisimme, että on hyvin tärkeää huolehtia riittävistä resursseista myös muille tahoille, jotka ovat tässä Välimeren Task Forceissa mukana. Mitä sitten tulee turvapaikkaa tukivirastoon, olemme huolissamme budjetista ja toivoisimme lisää budjettivaroja tähän kohtaan. Emme halua korottaa kokonaisbudjettia kaiken kaikkiaan ja siksi ehdottaisimme, että leikataan budjettia jostain muista budjettikohdista. Esimerkiksi ennen edellisen mandaatin loppua lähetettyssä kirjeessä Libe pyysi oikeutusta sille, miksi EUn lisäbudjettia on korotettu suuret IT-järjestelmät eivät välttämättä tarkoita mielestäni sitä, että budjettiakin on korotettava. Pyytäisimme komissiota tänään selittämään, miksi näin suuri korotus on tarpeen. Ja mitä sitten tulee lakien noudattamiseen, meidän pitäisi toimia esimerkkinä. Yhteisen tuomioistuin 8. huhtikuuta sanoi, että tietosuojadirektiivi ei ole validi. Me uskomme, että tämän päätöksen oikeudellisia vaikutuksia ei ole vielä olla arvioitu eikä niihin ole puututtu. Voisiko komissio siksi selittää, onko jonkinlaisia aloitteita tehty tai ohjelmiin ryhdytty sisäisen turvallisuuden rahaston kautta? Vaikuttaako tämä tuomioistuimen päätös näihin toimiin? Ja ennen kuin on kunnolla pohdittu tätä, voidaanko nyt lykätä päätöksiä, jotka liittyvät ää, tietosuojaan. Kiitos. Jesse Mera. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Voisin kommentoida hyvin laajankin esityksen tästä budjettiin käytöstä ja laadinnasta ja voisin olla hyvin kriittinen, koska nyt minusta olisi tärkeää, ei se, että tässä nyt kulutetaan vähemmän, on tärkeää, olisi tärkeää, että kulutettaisiin ja käytettäisiin rahat oikein, asianmukaisesti. Ja nyt ongelma liittyy sitten Europoliin, kun ajatellaan tätä 2004, 2014 vuoden budjettia, ja sitten sen budjetin kehitystä vuoteen 2015, niin siinä on 12 prosenttia kasvua, jos nämä luvut pitävät paikkansa. Jos budjettia lisätään Europolin osalta, niin se koskee eh, kahta aluetta. Ensinnäkin operaatioita ja informaatiota ja lisäksi sitä, että taistellaan rikollisuutta vastaan. Mutta mitä henkilöstötasolla sitten tapahtuu? Jos katsotaan 2014 budjettia, niin siellä asetettiin tavoite, että vähennetään viidellä prosentilla näiden virastojen henkilöstömäärää seuraava viiden vuoden aikana. Sitten komission politiikan mukaisesti on vähennetty kymmenen tehtävää Europolista kymmenen henkilöä. Ja sitten on lisätty taas kuitenkin näitä väliaikaisia työn, työsopimuksia. Ja kuusi työpaikkaa on siis vähennetty, mutta näiden toimien osalta ei voitu kuitenkaan saavuttaa niitä budjettitavoitteita, jotka oli asutettu asetettu. Eli siinä on erittäin voimakas ristiriita. Mitä sitten Europol haluaa se ei, lisää, se ei halua niinkään lisää budjettia, mutta se haluaa lisää henkilöstöä, jotta se voi hoitaa tehtävänsä. Eli tässä on nyt kyse 29 väliaikaisesta tai määräaikaisesta sopimuksesta. Se haluaa kolme miljoonaa euroa lisää budjettiin näiden henkilöstökulujen kattamiseksi. Sitten on Tomasin ehdotus, jota tuen täysin ilman mitään varauksia. Ja haluaisin tehdä siihen tarkistuksen, ja se olisi seuraava, että näillä sopimuksilla, työsopimuksilla olisi erilainen ulottuvuus. Niitä ei tehtäisi ainoastaan määräaikaisiksi tai väliaikaisiksi. Ja tällä tavalla voitaisiin poistaa tämä suuri ristiriita, joka tällä hetkellä on. Kun ajatellaan näitä virastoja, puhumme Europolista esimerkiksi, niin parlamentti, joka on tätä ehdotusta arvioinut, ja jos sitten ajatellaan, että se fuusioituisi nämä sään, säästöt olisivat 17,2 miljardia euroa. 17,2 miljoonaa euroa. Ja näiden säästöjen osalta haluaisin sanoa komissiolle, että parlamentti analysoi ja seuraa tilannetta ja katsoo sitä, miten tätä budjettia toteutetaan. Thomas, me tulemme tukemaan sinun, ö, sinun lausuntoasi ja sisällytämme siihen tarkistuksen, jonka juuri mainitsin. Thank you, Mr. Kiitos, edustaja Diaz Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin onnitella Dehovskia erinomaisesta työstä, mitä hän on tehnyt tähän mennessä ja näin lyhyessä ajassa. Yleisesti ottaen olen tyytyväinen siihen, mitenkä hyvin ja tarkasti on analysoitu komission ehdotusta 2015 vuoden talousarvioehdotuksen osalta, mutta minulla on joitakin erityishuolenaiheita ja aivan lyhyesti. Kohtaan kolme liittyen, jossa keskitytään riittämättömiin budjettivaroihin eh, Euroopan turvapaikkatukiviraston osalta, niin uskon, että viimeaikaisten kehityskulujen valossa meidän pitäisi käyttää kyllä vahvempaa sanamuotoa. Turvapaikkapaketti, joka hyväksyttiin vuonna 2013, täytyy panna täytäntöön tulevina vuosina, ja tämä tarkoittaa lisätyötä tälle virastolle. Ei voida hyväksyä, että tällaisen viraston budjettia leikataan silloin, kun sen työtaakka moninkertaistuu tulevina vuosina ja myöhemmin esitän tähän kohtaan tarkistuksen. Ja sitten lisäksi vielä toteaisin, että SND-ryhmä on huolestunut siitä, että komission budjetti kohta kahdeksan, eli kotiasiat, niin siellä on korva merkitty enemmän varoja Äh, siirtolaisten palauttamistrategioihin kuin heidän kotouttamistrategioihin. Mitä tulee kohtaan viisi ja kuusi, niin periaatteessa minä olen sitä mieltä, että valiokunnan ei pitäisi toivottaa tervetulleeksi sellaisia korotuksia sellaisilla aloilla, joilla neuvotteluja ei ole vielä saatettu päätökseen. Europol-asetusta ei ole vielä hyväksytty, joten Europolin budjetin lisäkorotukset eivät ole perusteltuja. Lisäksi meidän pitäisi puhua varovaisemmin entry-exit järjestelmän suhteen, eli tämä älykkäät rajat järjestelmä. Tämähän on ollut hyvin ristiriitainen aihe, joten omassa tarkistuksessani ehdotan varovaisimpaa sanamuotoa. Ja haluaisin edelleen äh, ilmaista tukeni tälle äh, prosessille ja odotan varjoesittelijöiden kokousta. Ja viimeisenä, mutta ei vähimpänä, haluaisin pyytää tukeanne pilottihanke äh, hankkeelleni, jonka tarkoituksena on luoda parempaa synergiaa EUn e kansallisten romanistrategioiden ja henkilöstö äh, ohjelmien välillä, jotta voitaisiin sisällyttää romaanit paremmin äh, eurooppalaisen yhteiskuntaan, lapset mukaan lukien. Romaanit voisivat olla paremmin mukana EU-ohjelmissa, jos EU itse ja sen hallitukset olisivat rehellisiä ja aitoja puhuessaan talouskasvun ja mahdollisuuksien tärkeydestä ja yhdenmukaisuudesta kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Viimeisenä edustaja Vesha. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Voin puhua hyvin lyhyesti, koska en ole nyt vielä nähnyt yksityiskohtia tästä aiheesta riittävästi. Minulla on huono vaikutelma kuitenkin tästä tämän budjetin tasapainosta kun ajatellaan näitä turvallisuuskysymyksiä ja sitten ihmisoikeuksiin ja kansalaisten oikeuksiin liittyvien kysymysten välillä. Budjetit, jotka ovat runsaita, ovat usein sellaisiaan, jotka sitten kohdistuvat turvallisuuteen, joka on tietty, tietyn latauksen sisältävä sana, ja kun ajatellaan sitten näitä muita ohjelmia, jotka liittyvät maahanmuuttoon tai eh, maahanmuuttajien integrointiin, niin siellä saattaa olla tiettyjä epätasapainoelementtejä ja tämä liittyy myös budjettien ohjelmointiin. Ne, jotka olemme tässä valiokunnassa jo aikaisemmin työskennelleet, tiedämme, että jäsenmaiden puolella on vielä paljon työtä tehtävänä ja me haluamme hinnalla millä hyvänsä välttää niitä draamoja, joita Välimerellä tapahtuu. Minä odotan varjoesittelijöiden kokousta hyvin kiinnostuneena ja annan kaiken tukeni tässä vaiheessa esittelijälle. Selvä, kiitos. Hienoa, että odotatte varjoesittelijöiden kokousta. Tällaista yhteistyön henkeä toivommekin hienoa. Haluakohan komissio vielä käyttää puheenvuoron? Haluatte. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti, mutta hyvin kiintoisia seikkoja esitettiin puheenvuorojen aikana. Kaikki on merkitty täällä kyllä muistiin. Mitä Frontex ja sun tulee niin kaksi seikkaa. Ensinnäkin summat, jotka ovat alustavassa esityksessä 2015, ovat virastojen esittämiä lukuja. Me olemme täysin tukeneet niitä ehdotuksia, joita virastoista saimme. Tämän sanottuani on hyvin tärkeä seikka todeta, että budjetti ei ole mitenkään ihan kiinteäksi luotu, vaan sen on oltava joustava, kuten tiedätte hyvin, kun täällä käsittelette usein budjettikysymyksiä, uusia pyyntöjä. Eli budjettia voidaan aina muuttaa, jos ajatellaan välimerikysymystä. Frontex ja ESO ovat molemmat hyvin aktiivisia tässä. Pääjohtajamme Rytte on puhumassa täällä valiokunnassa tänään iltapäivällä Juli Värimälen Task Force-kysymyksestä ja näin saatte mahdollisuuden ottaa esiin näitä kysymyksiä hänen kanssaan. Yksi asia, joka otettiin esiin ja arvostamme kovasti tätä, on se ajatus, että ei välttämättä koroteta budjettia, vaan käytetään paljon tehokkaammin. Me voimme vain tukea tätä ajatusta. Varmasti kaikilla aloilla, missä rahaa käytetään, voidaan tehdä enemmän samoin varoin tai tehdä jopa enemmän pienemmillä varoilla. Ymmärrän, että henkilöstökysymykset virastoissa on erityisen tärkeä kysymys parlamentin jäsenille. Me otamme tuon huomioon, mutta selkeästi on sitouduttu leikkaamaan henkilöstöä virastoista samoin kuin parlamentissa, komissiossa, neuvostossa ja muissa toimielimissä viiden prosentin edestä. Tämä on tavoite, jonka on toteuduttava, mutta virastojen sisällä on pientä pelivaraa. Ja ihan viimeinen seikka. Eulisa ja merkittävä budjettikorotus. Tämä liittyy viisumitietojärjestyksen päivitykseen, joka toteutuu vuonna 2015. Kuten kaikki tietävät, suurien tietojärjestelmien päivittäminen on usein melko hintaisaa. Kiitos. Kiitos. Kuten aikaisempina vuosina halutaan niin myöhäinen määräaika kuin voidaan, keskiviikkona 27. päivä elokuuta kello 12, ja tämä onnistuu vain, jos jäsenille sopii se, että tarkistukset tehdään englanniksi. Tämä ei johdu siitä, että olen englanninkielinen, vaan tämä olisi tällainen sääntö, vastustaako joku. Jos olette uusi jäsen, niin voitte toki vastustaa, jos haluatte, mutta... Ja voisinko mainita myös, että meillä on herranne Debre täällä – hän on aikaisempi valiokunnan puheenjohtaja, mutta myöskin budjettiesittelijä. Ja jos tämä tuntuu jotenkin kuivalta keskustelulta, niin budjetti on kyllä tärkeä, kun meillä on useita virastoja. Nämä virastot ovat tärkeitä erityisesti meidän aloillemme. Eli uusille jäsenille vielä painottaisin sitä, että tämä on tärkeää. Kiitos, että teitte tätä työtä ja kuten Rade varmasti on samaa mieltä, että on hyvä, jos ollaan kiinnostuneita tästä työstä. Ja voisinko mainita myös sen, että kun siirryn puheenjohtajaksi, kun Lopes Aguiar ei ollut paikalla. Nyt kun hän on paikalla, haluaisin kiittää häntä hänen työstään tämän valiokunnan eteen. Oikein lämpimät kiitokset kaikesta työstä, kun hän on täällä paikalla. Meillä on kaksi aikaisempaa puheenjohtajaa täällä tänään. Kiitos oikein paljon, Juan Fernando. En ole ihan varma, ymmärsivätkö kaikki tuo. Meillä on Libe-valiokunnan aikaisempia puheenjohtajia, kaksi täällä salissa tällä hetkellä, jotka eivät olleet paikalla silloin, kun siirryin valiokunnan puheenjohtajaksi. Ja sitten vielä surrealistinen esitys. Tanskan tulkkaukseen liittyy tekninen ongelma. Jos täällä on tanskalaisia jäseniä, niin tanskaa voi edelleen puhua, mutta Tanskaan ei ole tulkkausta. Meillä on ilmeisesti ainakin tanskankielinen yksi jäsen täällä, eli uusille jäsenille. Jälleen minun on nämä asiat kerrattava, koska on tärkeää, että saatte tulkkausta omaan kielenne. Ja siksi on tärkeää ilmoittaa näitä asioita. Kuten näette, olemme hiukan aikataulua sitä edellä. Edustaja Versia, haluaisitko käyttää puheenvuoron? Liittyykö se mihin aiheeseen? Monsieur le Président. No, kysymykseni koskee tarkistuksia, herra puheenjohtaja. Öö, si j'ai bien compris. Jos ymmärsin oikein, meidän täytyy jättää budjettiin liittyvät tarkistukset ainoastaan englanniksi 27.8. Jos nyt ymmärsin oikein, niin tässä on kuitenkin kuukausi, yli kuukausi siihen aikaa. No, totta on, että nyt on myös loma-ajasta mutta joskus olemme pyrkineet toimimaan toisin näiden määräaikojen kanssa, jotta voisimme tehdä työtä omalla äidinkielellämme. Ja eli voitaisiin tehdä niin, että jätettäisiin tietty määräaika, jolloin tarkistukset on jätettävä yleinen tarkistusten jättöaika ja sitten aivan viime hetkelle voitaisiin jättää tarkistus ja silloin voitaisiin jättää ainoastaan englanninkielisiä tarkistuksia. Minusta meidän pitäisi koko ajan muistaa pitää mielessämme se kielellinen pluraalisuus, pluraalisuus ja kunnioittaa kaikkien mahdollisuutta toimia äidinkielellään. Meillä on jouston mahdollisuutta, voimme asettaa tuon 13. päivä, jos valiokunta näin toivoo. Ja näin oli ajateltu, jos vastalauseita on, ja tuo on kyllä ihan hyvä vastalause 13. päivä voitaisiin sopia, jos se kollegoille käy. 13. päivä elokuuta siis puolilta päivin. Ja aina siis puolelta päivin sanon tämän vielä uusille jäsenille. Eli 13. päivä elokuuta ja äänestetään kolmas päivä syyskuuta. Minä tässä puhun ja puhun ja se johtuu siitä, että olemme aikataulusta edellä. No tämä on ihan hyvä, ettei olla jäljessä, kun 10.30 niin kyllä, tätä kannattaa kyllä aplodeerata. Ai, halusitte puheenvuoron. Liittyykö se tähän vai eri aiheeseen? Päätämään tämän entin. 10.30 Italian ministerit tulevat. Anna, oliko sinulla jotain muuta? Työjärjestyspuheenvuoro vai? Vain, okei. Okay. Tai ihan yleisemmin. Olkaa hyvä. Tack så mycket, Claude. Kiitos paljon, Claude. Mehän lähdimme ikävästä aiheesta liikkeelle tästä lentoonnettomuudesta. Ja haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että nyt on kolme vuotta siitä, kun 69 nuorta norjalaista murhattiin Uuttöjän saarelle ja seitsemän Oslon hallitus kortteleissa. Ja on hyvä, että muistamme myös tämän päivämäärän, koska kyse on myöskin – siitä, että haluttiin tuhota nuoria, jotka uskoivat avoimeen yhteiskuntaan, demokratiaan ja politiikkaan. Joten halusin vain muistuttaa teitä siitä, että Uttöjän tragediasta on kulunut nyt kolme vuotta. Okay, thanks Anna, that's noted. Kiitos Anna. Pidetään ihan lyhyt tauko, odottelemme Italian ministereitä. Ihan lyhyt tauko, pyydän, että te lähde liian kauas, vaan ja että tänne aika lähelle, jotta voimme aloittaa kokouksen uudestaan, kun ministerit saapuvat paikalle. When are they, are they on the way?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 Colleagues, we're going to begin the meeting. Hyvät kollegat, jatkamme kokousta. Colleagues, just one uh, bit of housekeeping before we uh, sitten vielä käytännön seikka ennen kuin toivotamme Italian kollegat puheenjohtaja maasta perille. Nyt vielä tästä budjetti lausunnosta ja määräajasta tarkistusten jättämiselle se on määräaika, jättäminen. Määräaika on 27. elokuuta. Näin me tulemme toimimaan. Nyt minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi ministerit Alfanon ja Orlandon, Italian puheenjohtaja, puheenjohtajavaltion edustajina – ja molemmille ministereille voin sanoa, että neuvoston kokous, jonka meillä oli jo mahdollisuus tavata Milanossa, oli erittäin hyvin järjestetty kokous. Siellä käsiteltiin suuntaviivoja hyvin, hyvin organisoidulla tavalla ikään kuin tuon kokouksen prioriteetit olisivat jo olleet tämän valiokunnan tärkeimpiä esityslistalla olevia asioita, joten yhdenmukaisuus oli hyvä. Me kävimme keskusteluja myös tuossa vaiheessa Euroopan parlamentin vaaleista ja tärkeistä poliittisista kysymyksistä, eli kokous, jonka, jossa minulla oli ilo olla mukana. Oli todellakin hyvin järjestetty kokous. Siellä käytiin hedelmällisiä keskusteluja. Edustajilla oli aikaa esittää merkittäviä kysymyksiä. Sitten joitakin käytännön kysymyksiä. Ensinnäkin sisäasioiden ministeri herra Alfano saa 10 minuuttia puheenvuoroaikaa ja sitten herra Orlando oikeusministeri saa 10 minuuttia puheaikaa ja sen jälkeen edustajat voivat esittää kysymyksiä. Ensimmäinen kierros annetaan ryhmien koordinaattoreille ja sitten toisella kierroksella voivat muut edustajat esittää kysymyksiä. Ja nyt annan puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi, kymmeneksi minuutiksi herra Alfaanolle. Toivottavasti pidättäydytte tässä teille annetussa puheenjohtaja. ja sen jälkeen edustajat voivat esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Olen todella kiitollinen puheenjohtaja Maaresille siitä, että hän antoi meille mahdollisuuden olla täällä läsnä tänään. Kiitän häntä myöskin siitä, että hän oli meidän tapaamisessamme Milanossa mukana siellä epävirallisessa kokouksessa. Minulle on suuri kunnia ja etuoikeus olla täällä, nimenomaan tässä salissa läsnä Tämähän on omistettu suurelle italialaiselle henkilölle, joka uskoi eurooppalaisiin vapauden ja yhteyden arvoihin. Ja itse asiassa 60 vuotta on kulunut hänen kuolemastaan kohta. Alci de Gasperista hän on kyse. Ja hänelle tämä sali on omistettu. Olen tietoinen, että käynnistän tämän Italian puheenjohtajakauden hyvin arkaluontoisessa siirtymävaiheessa, kun Euroopan parlamentti on uudistunut, komissio on uudistunut ja ollaan täydentämässä komission jäsenistöä täysimääräiseksi lähiaikoina. Kaksi en, alkuhuomautusta on tärkeää tässä tehdä. Ensinnäkin kyseessä on eurooppalaisten oikeuksien suuri äh, hetki nyt, ja nyt on todella oikea hetki käynnistää yhdistymisen prosessia. Tästä komissiosta ja tästä valiokunnasta myös riippuvat paljon ne tulokset, mitä Euroopassa saadaan oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla aikaiseksi. Nehän ovat Euroopan perusteemoja. Ja sen takia tänä päivänä täällä on valiokunta koolla, jonka käsissä on meidän koko Euroopan kohtalomme tässä mielessä no, ajateltuna. Ja olen täysin valmis täydelliseen yhteistyöhön parlamentin kanssa, koska minun mielestäni tässä yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin roolista on tullut aivan ensiarvoisen tärkeää, ei pelkästään juridisesti katsoen, vaan myöskin poliittisesti. Se tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentin rooli tässä äärimmäisen herkässä Euroopan unionin vaiheessa on nähtävissä. Italian puheenjohtajakauden tavoitteena sisäasioiden osalta on näin ollen tehdä yhteistyötä hyvin läheisesti Euroopan parlamentin kanssa. Taaten niiden aloitteiden eteenpäin vieminen, joihin on jo ryhdytty, ja ottaen huomioon myöskin uudet ehdotukset ja tarpeet ja tavoitteet, joiden myötä myöskin muut tulevat puheenjohtajavaltiot sitten työskentelevät Liettua ja Luxemburg on kyseessä. Meillä on äärimmäisen tärkeä peruskysymys edessämme, eli siirtolaisuus, maahanmuutto. Euroopan unionin on siihen jotenkin suhtauduttava. Tällä historian hetkellä meidän on löydettävä siihen ratkaisuja tulemme ehdottamaan sellaisia interventioita, sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat luonteeltaan eurooppalaisia. Ja juuri tästä syystä olemme järjestäneet, järjestimme eh, Milanossa tämän epävirallisen ministerineuvoston kokouksen viime vuonna. Välimeren työryhmän tavoitteisiin liittyen mielestäni on tärkeää, että puututaan välittömästi ja välittömiä tuloksia tuottavilla tavoilla lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä laittoman maahanmuuton syihin, alkusyihin. Ja olen nyt kertomassa teille, että lokakuussa viime vuonna tämä Välimeren työryhmä syntyi Lampedusan tapahtumien johdosta. Eli sen pohjalta syntyi tämä Välimeren työryhmä. Italian puheenjohtajavaltio aikoo käyttää merkittävän osan puheenjohtajakaudestaan ja tämän toimialan tehtävistään ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja suitsimiseksi. Ja myöskin yksin matkustavien lasten aseman turvaamiseksi jotka joko ovat ihmiskaupan uhreja tai hakevat turvapaikkaa. Italialla on tarkoitus kehittää analyysitoimintaansa ja myöskin vastaanottotoimintaa ja tunnistamistoimintaa, myöskin niissä tapauksissa, kun henkilöitä on kadonnut. Uskomme, että uusi Euroopan parlamentti yhdessä komission ja neuvoston kanssa tekevät yhteistyötä, heidän tulee tehdä yhteistyötä, jotta se, he voisivat, ne voisivat ottaa vastaan ja vastata olemassa oleviin ja tuleviin haasteisiin täällä Euroopan unionissa. Ja tässä mielessä ja tässä tarkoituksessa hyvin tärkeää on käsitellä raja-asioita. Siihen liittyen täytyy ottaa huomioon, että historiassa ei tunneta minkäänlaista jäsenvaltioiden yhteis- yhteisöä tai federaatiota, joka olisi pyrkinyt tai jollakin tavalla onnistuneet purkamaan sisäiset rajat, niin kuin me olemme onnistuneet Schengenin suhteen ja samanaikaisesti kuitenkin pitänyt ulkorajat voimassa. Kun me olemme sisärajoista päässeet eroon. Me olemme Euroopan kansalaisten keskuudessa ottaneet hoitaaksemme yhteisen vastuun ulkorajoista. Ja tätä tarkoitusta varten Italian puheenjohtaja Varsio, valtio pyrkii tehostamaan toimenpiteitä, jotka ovat prioriteettiasemassa ulkorajoihin liittyen. Ja niiden tarkoituksena on Välimeren työryhmän toimien tehostaminen. Frontexin, Frontexin henkilöstövaroja ja myöskin taloudellisia varoja on tehostettava, koska sillä on äärimmäisen tärkeä tehtävä sekä Välimeren ympäristön asioiden hoitamisessa ja Maaren Nostrum-projektin yhteydessä. Kun me puhumme rajoista, kyseessä eivät ole pelkästään Välimeren rajat. Olemme nimittäin tietoisia, kuinka suuret ja tärkeät kysymykset ovat vielä auki itärajalla tässä unionissa. Tulemme panostamaan täysimääräisesti niiden eurosurin välineiden käyttämiseksi, joilla voidaan suojata merirajoja. Ja samanaikaisesti meidän täytyy edistää johdonmukaista toimintakehystä, kehystä, jolla helpotetaan laillista maahanmuuttoa, bona fide mielessä liikkuvien henkilöiden maahanmuuttoa. Tämä on strateginen elementti, joka täytyy ottaa tärkeästi huomioon ja korostaa tässä valiokunnassa. Ja myöskin Milanon epävirallisessa kokouksessa tästä mainittiin, nimittäin meidän on kehitettävä vahvempaa yhteistyötä sisäpolitiikan, unionin sisäpolitiikan ja unionin ulkopolitiikan välillä. Niin, että meillä olisi tällainen yhteinen ministerineuvoston kokous ulkoasiainministeriön ja sisäministeriön kanssa. Ja älykkäät rajat paketti on tärkeässä asemassa myöskin viisumiasiat ja tällainen kierto viisumin aikaansaamiseksi ja myöskin kolmansien valtioiden äh, maahan pääsyn helpottaminen opiskelu- ja työskentelytarkoituksessa on tärkeässä asemassa. Tärkeä tavoite on myöskin se, että saatetaan eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä päätökseen. Ja tässä oikeastaan ovat ne pääkohdat, jotka liittyvät kattavaan strategiaan. Toinen tärkeä pilari on turvallisuus. Ei ole tarpeen monimutkaisesti ja kaunopuheisesti asiaa kuvailla. Kaikki ymmärtävät, kuinka tärkeä ja perustavanlaatuinen asia vapaus tai turvallisuus on, jotta vapaus toteutuisi. Kansalaisten turvallisuuden takaaminen on hallinnon ehdoton velvoite. Ja sen takia meillä täytyy olla Euroopan unionin sisäinen turvallisuusstrategia ja Italian ö, puheenjohtajavaltio on läheisesti tekemässä työtä tämän strategian uudistamiseksi ja päivittämiseksi. Samanaikaisesti on otettava huomioon kansalliset sisäiset turvallisuusseikat, kun ollaan yhteydessä kolmansiin valtioihin. Siellä on paljon tehtävää vielä, koska silloin kun päivitetään tätä strategiaa, haluamme, että konkretisoitaisiin neuvoston päätelmissä sisäisen turvallisuuden strategia niin, että voitaisiin määritellä 2014 vuonna Europolin yhte, poliisiyhteistyötoimet esimerkiksi, jotka ovat keskeisessä asemassa. Prioriteettien näkökulmasta katsoen soluttautuminen, soluttautuminen laittomaan talouden toimintaan on tärkeässä asemassa silloin, kun rikolliset toimijat haluavat päästä mukaan esimerkiksi julkisessa tarjouskilpailussa. Korruption vastainen taistelu tulee olemaan tärkeässä asemassa, sitä tullaan tehostamaan, ja myöskin terrorismin vastainen taistelu. Kyseessä on yleinen strategia, terrorismin vastainen taistelu sekä EUn sisällä, jossa katsotaan hyvin huolestuneena tällaisten yksinäisten toimien ja ulkomaalaisten toimijoiden aktiviteettia. Italian puheenjohtajavaltio pyrkii vahvistamaan oman hyvän lainsäädäntönsä mallin mukaisesti viharikosten vastaista taistelua ja sukupuolirikollisuuden vastaisessa taistelussa ja myöskin kaikenlaisessa syrjintään perustuvassa rikollisuudessa pyritään toimimaan tehokkaasti. Ja vielä lopuksi toteaisin, että tarkoitus on käynnistää tai Milanon epävirallisessa ministerineuvostossa haluttiin ottaa agendallemme myöskin kansalaisten suojelu, pelastuspalvelu ja väestön suojelu, koska me haluamme erityisesti keskittyä katastrofien ehkäisyyn Tämä on äärimmäisen tärkeä teema. Tämä on otettu esiin sekä kansallisella tasolla että kahdenvälisillä tasoilla. Ja haluamme EUn piirissä myös avata spesifin keskustelun tästä väestönsuojeluteemasta. Mielelläni palaan tänne missä vaiheessa tahansa kertomaan asioista lisää tänne valiokuntaan. Me olemme tehneet kovasti jo työtä ja odotamme vielä suurempaa työtaakkaa edessämme olevan, mutta odotamme, että meillä on Euroopan parlamentin kanssa luvassa rakentavaa dialogia ja pystymme tekemään teidän kanssanne yhteistyötä niin, että saamme Euroopalle aikaiseksi vapaamman ja valoisamman tulevaisuuden. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Kiitos myös, että piditte puheenjohtajasta kiinni. Teillä oli paljon sanottavaa, mutta hyvin esititte kaiken. Kiitos. Seuraavana ministeri Orlando saa heti puheenvuoron. Hän puhuu oikeusasioista, siis ei ja oikeusasioiden neuvostossa. Olkaa hyvä. Morais, kiitoksia puheenjohtaja Morais ja kiitoksia myöskin tästä Milanon kokoukseen osallistumisesta. Tervehdys kaikille tämän valikunnan jäsenille myöskin meidän puoleltamme. Haluaisin tässä tervehdyksessäni aivan nyt ensimmäiseksi ja ennen kaikkea toivottaa menestystä ja onnea tälle valiokunnan työlle ja myöskin jo tehnystä työstä sellaisen lainsäädännön laatimisessa, joka on hyvin tärkeä Euroopan unionille ja viittaan tässä kansalaistemme odotuksiin, jotka näihin tärkeisiin politiikan alueisiin liittyvät. Italian puheenjohtajavaltiokin on käynnistänyt oman tehtävän hoitonsa vähän aikaa sitten ja henkilökohtaisesti tehtävänäni on kehittää yhteistyötä neuvoston, yhtäältä neuvoston äh, ja parlamentin välillä omalla toimialallani. Koko kuusi kuukautiskauden joka meillä on edessämme sekä virallisella että epävirallisemmalla puolella, pyrimme tätä yhteistyötä kehittämään. Meillä on tarkoitus kehittää eurooppalaista oikeusaluetta ensinnäkin liittyen perusoikeuksiin pitäen mielessä erilaisten oikeusperinteiden ja oikeusjärjestysten olemassaolo. Me haluamme ulottaa tämän yhteistyön kaikkiin, kaikille toimialueille sekä rikosoikeuteen että, että sivilioikeuteen ja äärimmäisen tärkeää on kouluttaa oikeuslaitoksen työntekijöitä erityisesti sähköisen oikeuden käytön alalla. Koulutus on äärimmäisen tärkeää, jotta saataisiin aikaiseksi oikeusjärjestysten ja toimijoiden välinen luottamus. Luottamus on koko politiikkamme on onnistumisen salaisuus ja avain. Italia pyrkii toteuttamaan strategisia suuntaviivoja oikeuden, turvallisuuden ja vapauden alalla. Ja Milanon epävarallisessa kokouksessa, josta kiitän vielä läsnäoloa puheenjohtaja Moraiselta, todettiin, että neuvosto arvioi, arvioisi pikaisesti uudelleen nämä suuntaviivat sekä operatiivisella että strategisella tasolla. Ja kun odotet, odotellaan komission ö, aloitteita, niin keskitymme omiin toimenpiteisiimme ja jotka jaamme kolmeen osa-alueeseen. Ensinnäkin oikeudenkäytölliset proseduraaliset takuut, jotka liittyvät syytettyjen ja uhrien suojeluun ja oikeuksiin ja Tampereen prosessiin niin ikään, jossa, pystytään, jossa pyritään takaamaan oikeusprosessin laillisuus ja, ja varmuus. Puheenjohtaja katsoo, puheenjohtajavaltio katsoo, että takavarikointipäätökset myön ikään, niin ikään ovat hyvin tärkeitä liittyen harmaaseen talouteen ja soluttautumistapauksiin. Kansain, kansallisten tuomareiden tekemät päätökset ovat tärkeässä asemassa. Siellähän käytetään yhä monimutkaisempia oikeusvälineitä ja prosesseja. Niin kuin, kuten monissa jäsenvaltioissa, niin Italiakin katsoo, että nämä kolme osa-aluetta ovat tärkeässä yhteistyössä, eli oikeuksien suojaaminen, jotka perustuvat jo olemassa oleviin välineisiin. Ja samanaikaisesti täytyy tukea tätä toimintaa koulutuksella niin, että voidaan lisätä luottamusta oikeusalan toimijoiden ja oikeusjärjestösten välillä. Säännöt ovat tärkeitä, mutta on tärkeää toisaalta myöskin luoda luottamusta niin, että oikeuden käyttäjät ja eri toimijat kokisivat tällaista luottamusta toisiinsa eri maissa. Jäsenvaltiot käyvät, yhteist- käyvät keskustelua keskenään kyllä, mutta myös oikeusjärjestykset. Ja luottamus on välttämätön tekijä, jotta säännöt voidaan panna asianmukaisesti ja nopeasti täytäntöön. Komissio on jo päättänyt tapaamisesta komissaari Rehterin kanssa yhdessä, tai eh, neuvoston kanssa. Tarkoituksena on esitellä yhteistyöhalukkuuttamme tulevien eh, aloitteiden suhteen. Ja haluaisin nyt vielä hahmotella sitten meidän puheenjohtajakautemme päätavoitteita liittyen tämän valiokunnan työhön. Ensinnäkin haluaisimme, tai tietenkin haluan ottaa myöskin teidän kysymyksemme huomenna. Ensinnäkin meidän on tehostettava olemassa olevien välineiden käyttöä oikeusasioiden yhteistyön alalla äh, sisäasioissa. Ja vakauden ja talouskasvun alalla on tärkeää myöskin, kuten jo edellä mainitsin, estää äh, laittoman toiminnan soluttautuminen äh, lailliseen taloudelliseen toimintaan. Yhteisiä tavoitteita meillä on monia, esimerkiksi ihmiskauppa, terrorismin vastainen taistelu ja perusoikeuksien edistäminen pitäen sisällään myöskin henkilötietojen suojelu ja viestintätietojen suojelu teillä, teidän valtio, valiokuntanne kanssa haluamme näissä asioissa tietenkin tehdä äärimmäisen läheistä yhteistyötä näillä aloilla. Kuten tiedätte, komissio on jo pitkän aikaa pyrkinyt laatimaan uuden sääntelykehyksen henkilötietojen suojaamiseksi. Italian puheenjohtajavaltio pyrkii takaamaan myöskin yleisen regiimin yhdenmukaisuuden sisäasioiden osan, osalta ja toimenpiteiden osalta on tärkeää määrittää henkilötietojen vaihtoa koskevat säännöt sekä yleisessä lainsäädännössä että myöskin direktiivin osalta, joka koskee oikeusprosessia. Ja sen takia on tärkeää koordinoida kaksi elementtiä. Ensinnäkin on taattava oikeusprosessi ja päätöksentekoprosessi, joka on tehokas ja, turva- ja vakaa. Ja sen takia henkilötietojen vaihto kolmansien valtioiden kanssa on tässä tärkeässä asemassa lainsäädän, lain käytön alalta, jotta voitaisiin ehkäistä rikollisuuden eri muotoja. Ja on luotava kansalaisten suojelun takaava ö, vakaa lainsäädäntökehys. Me tiedämme, että Euroopan parlamentti pitää tätä lainsäädäntöpakettia hyvin tärkeänä ja asetuksen hyväksyminen ensimmäisessä käsittelyssä tekee vielä kiireellisemmäksi sen ajatuksen, että, että myöskin komissio ja etenee asiassa mahdollisimman teho, tehokkaasti. Edustaja Albrechtin, joka on tämän valiokunnan varapuheenjohtaja, on keskustellut kanssamme ja meillä on varmasti yhteinen ymmärrys siitä, että äh, että henkilötietojen suojelu on äärimmäisen tärkeä asia. Mutta samanaikaisesti digitaalinen vapaus ja tiedottamisen vapaus on taattava. Euroopan yhteisöjen Tuomioistuin on ilmaissut tästä asiasta äh, lausuntonsa, kantansa ja se on tietenkin tärkeä viitekohta meille silloin, kun ryhdymme tuleviin toimin alalla. Sitten rikosoikeuden alalla pidämme äärimmäisen tärkeänä eurooppalaisen äh, syyttäjän toimen aikaan saamista. Eurooppalainen oikeudellinen alue on tässä keskeisessä asemassa. Tämä lainsäädäntöpaketti on ensisijainen meille. Meidän tarkoituksenamme on luoda äärimmäisen tehokas instrumentti, jolla voitaisiin tutkia ja panna täytäntöön oikeutta sellaisissa rikoksissa, jotka vaikuttavat Euroopan unionin talouteen ja budjettiin. Tässä täytyy jakaa toimivallat selkeästi. Ensinnäkin kansallisten tuomioistuimen tuomioistuinten osalta, mikä on heidän toimivaltansa ja toiminta-alueensa. Ja sen pitää vahvistaa syytettyjen ja tutkinnon kohteena olevien henkilöiden oikeutta. Ja Milanon tapaamisessa puhuttiin jo läheisesti ja syvällisesti erilaisista käytännön toimenpiteistä tähän liittyen. Ja olen varmasti, että tällä alalla päästään eteenpäin mielenkiintoisten mielenkiintoisten ehdotusten pohjalta, jolla voidaan lähentää eri jäsenvaltioiden välisiä kantoja. Meillä on erilaisia lainsäädäntöehdotuksia olemassa tällä alalla jo. Ja tar- tarkoitus olisi käynnistää hyvin nopeasti taloudellisten, taloudellisien etujen suojaamista koskevan direktiivin neuvottelut. Ja Eurojustin tarkoituksena on tehostaa tätä toimintaa ja myöskin tukea Euroopan unionin syyttäjän viran perustamista. Eli etujen suojelu yhtäältä ja toiseksi yhteisen oikeusalueen aikaan lainsäädännön uudistaminen ja eurooppalaisen yleisen syyttäjän viran perustaminen ovat kolme tärkeää osa-alue. Syyttäjän tehtävänä olisi siis tutkia yleisön tasoisia petosyrityksiä ja vastata kansalaisten aitoihin toiveisiin. Tällä tulee olemaan merkittävä todellinen lisäarvo, jolla voidaan välttää ponnistusten päällekkäisyys. Erityisesti syytettyjen oikeuksien takaaminen rikosoikeustilanteissa pyrimme käyttämään, toteuttamaan läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa erityisesti alaikäisten oikeuksien suojaamiseksi. Myöskin oletus syyttömyydestä on tässä tärkeässä asemassa. Me olemme iloisia, että voimme käynnistää yhteistyön näillä aloilla tämän valiokunnan esittelijöiden kanssa. Ihmiskaupan osalta ja joka liittyy läheisesti kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, vaatii jäsenvaltioiden ja puheenjohtajavaltion läheistä yhteistyötä ja myöskin kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä. Olemme tietoisia, kuinka poliittisesti tärkeä tämä haaste on järjestäytynyt rikollisuus voi olla minkälaista tahansa luote, luonteeltaan. Ja tässä suhteessa meidän täytyy kiinnittää erityisesti huomiota siihen, kuinka puheenjohtajavaltio pitää tärkeänä sitä, että tuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen on sovellettavissa rikosprosessin aikana kaikkiin takavarikointitoimiin. Olemme järjestelmässä 22. ja 23. syyskuuta Syrakuusassa aiheesta kokouksen ja odotamme tämän valiokunnan merkittävää panosta siellä. Eurooppalaisen yleisen syyttäjän tehtävään liittyen liittyy oikeus, oikeudenkäyttö, viranomaisten välinen yhteistyö, yhteistyö sekä rikosoikeuden että siviilioikeuden alalla. Ja haluamme tällä äh, hyödyntää erityisesti oikeusalan toimijoiden eurooppalaista koulutusverkostoa. Me arvioimme tällä hetkellä sitä, että käynnistetään uudelleen dialogi Venäjän kanssa. Ja haluaisin vielä vakuuttaa, että Italian puheenjohtajavaltio on tietoinen, kuinka valtavat haasteet sillä on edessään, jotta saataisiin aikaiseksi todellinen eurooppalainen oikeudellinen alue, jolla voidaan taata sekä vapaus, turvallisuus että kansalaisten vapaa toiminta, ja jolla voitaisiin ehkäistä petokset ja korruptio. Olemme täysin valmiita yhteistyöhön parlamentin kanssa, jotta voisimme toteuttaa kansalaisten etuja. Ensimmäinen pieni merkki siitä, joka käy esille siitä, että viime, viimeisimmässä Milanon neuvoston epävirallisessa kokouksessa saatiin aikaiseksi merkittäviä edistysaskelia sen suhteen. Kansalaisten elämää on tarkoitus helpottaa byrokratian tason alentamisella, lainsäädännön yksinkertaistamisella ja byrokratian vähentämisellä. tämä täytyisi edistää samanaikaiseksi, kun vahvistetaan Euroopan unionin toimielimien uskottavuutta. On pyrittävä siihen, että kaikki tunnustavat toistensa toimivallat ja toimialueet asianmukaisesti ja eri toimielinten tehtävät on määriteltävä selkeästi mutta, ja toimittava yhteistyössä tehokkaasti. Tämä valiokunta tekee varmasti merkittävää työtä tämän edistämiseksi ja odotan innolla sitten vielä teidän kysymyksiänne ja, ja tarkennuksianne tämän aamun keskustelun aikana. Kiitos oikein paljon. Halusin sanoa jäsenille, että Parlamentti ei ole mainittu ainoastaan täällä, vaan myöskin sisä- ja oikeus ministerineuvostoissa muistutetaan neuvostoa siitä, että parlamentilla on suuri rooli tässä erityisesti tietosuojakysymyksissä. sama viestiä siis viette täällä kuin neuvostossa. Jäsenten on varmasti hyvä tämä tiedostaa. Hienoa, että saamme kuulla tämän täällä tänään. Ja sitten tuosta työryhmästä Italia on siellä tietenkin tärkeänä tekijänä ja on tärkeää, että kuulimme tuon viestin myös tänään. Meillä on paljon kokeneita kollegoita täällä. Minulla on pitkä puhujalista. Lähden esimerkinomaisesti nopeasti sanomaan, ketkä saavat puhua. Sitten uusille jäsenille voitte pyytää puheenvuoroa kättä nostamalla tai viittamalla kortin avulla. Keskustelun aikana voitte antaa minun tai sihteeristön ymmärtää, että haluatte puhua. Lähdetään liikkeelle koordinaattoreista. Jos voisin pyytää kaikkia, kun lista on hyvin pitkä, kuten voitte hyvin kuvitella, jos voisin pyytää kaikkia puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Ja jos voisitte myöskin sanoa, kummalle ministerille haluatte osoittaa kysymyksiä kysymyksenne, niin ministerit voivat sitten jakaa vasta, vastaukset. Ja toivoisin kysymyksiä, en puheita. Tässä minun puheeni oli edustaja Holmaier sai ensimmäisen puheenvuoron ja sitten Sipri Monika ensin. Oikein sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Rajoittaisin puheenvuoroni todella kysymyksiin, eninkään huomioihin tai muihin kuvailuihin – kun valiokuntakokouksissa varmasti voidaan sitten palata näihin aiheisiin. Ensin, ministeri Alfano, minulla olisi teille useita kysymyksiä, kun Italia samoin kuin muut Välimeren rannikkovaltiot kohtaavat suuria siirtolaisvirtoja. Ja kuten kuulen Keski- ja Itä-Euroopan maista, niin sielläkin paine lisääntyy jatkuvasti, joten tämä paine ei rajoitu ainoastaan Välimeren alueelle. Miten pitkälti uskotte, että Italian puheenjohtajakaudella voi vaikuttaa siihen, että tätä aihetta ei käsitellä ainoastaan lyhyellä aikavälillä, niin että puututaan hätäratkaisuihin ihan lyhyellä aikavälillä, ryhdytään toimimaan hätäratkaisujen mallin pohjalta, vaan että todella saataisiin kattavampi kuva yhteistyöstä, ulkopolitiikka, kehitysapupolitiikka, sisäpoliittiset toimet ja niin edelleen ja myös humanitaarinen apu. Miten nämä kaikki voitaisiin yhdessä järjestää kokonaisuudeksi? Miten pitkälti näette, että Italialla on puheenjohtajan valtiona mahdollisuuksia työstää tiettyjä puitteita yhdessä parlamentin ja komission kanssa keskustellen? Toiseksi viittasitte yhteistyöhön, joka liittyy Frontexin ja Frontexin laajentamisen Minkälaisia toiveita ja minkälaisia toimia pidätte välttämättömienä Frontexin osalta, jotta kaikki maat, jotka apua tarvitsevat, voivat sitä vahvistetusti saada. Ja sitten vielä yksi seikka. Puhuitte terrorismista. Minkä tyyppisiä aloitteita Italialla on suunnitelmissaan jos ajatellaan ISIS-tilannetta ja tällaista foreign fighters-ongelmaa, joka on melko uusi, ja miten aiotte toimia konkreettisesti, mitä toimia on suunnitteilla? Sitten ministeri Orlando, teille vielä kysymyksiä Euroopan yleisen syyttäjän tehtävästä ja vastuualueiden jaosta. Kysymykseni teille kuuluisi, kun minulla on vähän sellainen tunne, että Euroopan syyttäjäviranomaisella on hyvin alkeellisia toimintamahdollisuuksia, jos ajatellaan vakavimpia rikosten muotoja, rajat ylittävää rikollisuutta, niin siihen ei oikein pystytä puuttumaan. Toisaalta Eurojustin osalta ei ole mitään lisää varoja luvassa. Eli miten halutaan nyt luoda eurooppalaisen syyttäjän toimintaa ja saada riittävät budjettivarat, kun budjettineutraalius on varmasti melko hankalaa tässä yhteydessä. Eli toivoisin kuulevani vähän enemmän Eppo-kysymyksestä teiltä. Ja viimeinen kysymykseni yhteisön tuomioistuimelta on uusi päätös siitä, miten talletetaan tietoja – ja miten pitkälti voimme nyt ajatella, että saadaan Italian kaudella jotain uutta aikaiseksi, jotta saadaan jonkinlaista koherenssia jäsenvaltioiden toiminnan kesken? Kiitos. Kiitos Monika. Tuo viimeinen pyyntöni, niin että nostakaa vain korttia, niin koko valiokunta on nyt pyytänyt puheenvuoroa. Ehkä minun ei pitäisi ihan näin kannustaa pyytämään puheenvuoroja. No, Pyydän puhumaan mahdollisimman lyhyesti, jottei sitten jouduta pettymään ja ministerit saavat vielä mahdollisuuden vastatakin, kun saadaan tämä lista päätökseen. Pyydän kollegoita puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Ensin koordinaattorit ja sitten ministerit saavat vastausvuoron. Koordinaattorit ja kaikki jäsenet pyydän todella puhumaan lyhyesti. Pari-kolme seikkaa vain toivon. SED-ryhmän koordinaattori. Olkaa hyvä. Niin, kiitos. Minäkin lähden heti liikkeelle kysymyksistä. Ensin minulle se pari kysymystä ministeri Alfanolle siirtolaispolitiikasta. Ja kysyisin kyllä, miten konkreettisesti haluamme huolehtia siitä, että ihmiset, jotka joutuvat pakenemaan maistaan, kuten pakolaiset Syyriasta esimerkiksi, tosiasiallisesti voivat saapua Eurooppaan esittämään tämän turvapaikkahakemusta, kun toisaalta puhutaan yhä enemmän siitä, että rajoja on turvattava tehokkaammin. Totta kai rajat on turvattava, mutta jatkuvasti puhutaan siitä, että Frontexia on vahvistettava, sen toimintaa on laajennettava. Miten konkreettisesti haluatte huolehtia siitä, että ihmiset, jotka pakenevat, todella löytävät turvasataman, voivat esittää turvapaikkahakemuksen? Vaikka jotta he pääsisivät turvalliseen maahan, he ehkä joutuvat käyttämään ihmiskauppaa ja avukseen, koska he eivät muuten tiedä, miten voidaan paeta maasta toiseen. Toinen kysymys. Jotta painetta rajoilla, erityisesti Välimeren alueella, voitaisiin saada pienemmäksi, niin puhutaan laillisesta maahanmuutosta, koska kaikki pakolaiset eivät ole pakolaisjärjestelmän mukaan varsinaisia pakolaisia. Mitä mahdollisuuksia meillä on, mitä mahdollisuuksia halutaan käyttää ja avata – jäsenvaltioiden puolelta, jotta voidaan mahdollistaa laillinen maahanmuutto. Miten se hoidetaan, kiintiöitä, tiettyjä paikkoja, joissa maihin voidaan tulla. Miten tämä on nyt suunniteltu? Tähän mennessä Euroopan tasolla on pikkuaskeleita, kuten tuo sininen kortti tai kausityöntekijöiden kysymys. Nämä eivät ole kuitenkaan mitään kattavia ratkaisuja, joilla voitaisiin luoda eurooppalaista siirtolaispolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa. Pari kysymystä vielä ministeri Orlandolle. Minäkin lähtisin liikkeelle eurooppalaisesta yleisestä syyttäjästä. Paljon keskusteluita on täällä parlamentissa käyty siitä, pitäisikö sen olla kattavasti vastuussa monenlaisesta rikollisuudesta vai, vai ensin vain sellaisesta rikollisuudesta, joka kohdistuu unionin taloudellisiin etuihin. Minä itse ja meidän ryhmämme tuki tätä rajoitusta – kun emme pystyneet ylipäätään vielä kuvittelemaan, missä oikeudellisissa puitteissa tällainen eurooppalainen syyttäjä toimisi. Juuri kun ajatellaan kysymyksiä, jotka koskevat useita jäsenvaltioita, mitä oikeudellisia puitteita käytetään, mihin tuomioistuimen tämä otetaan käsittelyyn, mitä sanktioita otettaisiin käyttöön, eli miten tämä kaikki säädellään. Ja siksi alun perin me olemme sitä mieltä, että ensin pitäisi testata yhden esimerkin pohjalta eurooppalaisen syyttäjän toimintaa ennen kuin luodaan järjestelmiä, jotka maksavat paljon, eivätkä välttämättä toimi. Tässä yhteydessä vielä yksi kysymys, joka liittyy tietosuojaan. Ja tietenkin EPP on osalta tietosuojadirektiivi tietenkin ja poliisin ja oikeuslaitosten yhteistyö, koska tässäkin perinteet, miten todisteita saadaan, miten tietoja jaetaan edelleen, miten tietoja työstetään. Tässä säännöt vaihtelevat kovasti jäsenvaltiosta toiseen, siksi meidän on luotava lisää luottamusta, jotta huolehditaan siitä, että uhrien, todistajien, epäiltyjen oikeuksista pidetään todella kiinni. Ja viimeinen seikka tässä yhteydessä, joka liittyy prosessuaalisiin oikeuksiin, ihan riippumatta nyt eurooppalaisesta syyttäjästä, niin Voiko Italia puheenjohtajan valtiona huolehtia siitä, että varoja ei käytetä ainoastaan paremman rajasuojan luomiseen, vaan myöskin, jotta huolehditaan rikosoikeudessa menettelyissä kunnollisista oikeuksista. Täällä keskustelua on aina siitä, että rahaa ei ole riittävästi. Ja viimeinen kysymys, uskaltaisitteko esittää päivämäärää? Esittääkö neuvosto vielä tietosuoja-asiakirjan tällä kaudella tämän vuoden aikana. Kiitos. Okay, thanks, Brigitte. Kiitos, Birgit. Riski Kirkhope on esr ryhmän koordinaattori osoittaa, miten englanniksi puhutaan lyhyesti ja ytimekkäästi. Näin ainakin toivon. Uh, United Kingdom niin, minä varmaankin puhun nyt tässä yhdistyneen kuningaskunnan nimissä pikemminkin. Olen yhdistyneen kuningaskunnan lähettämä jäsen Euroopan parlamenttiin ja puhun tässä hieman turvallisuuskysymyksistä myös, koska valtaosa EUn kansalaisista ovat erittäin huolestuneita ja mm, niin, ja mitä meihin tulee, mekin olemme huolestuneita tästä kans, turvallisuuskysymyksestä ja keskitynkin siihen. Ensinnäkin aikaisempaan asiaan, joka tuli esille siitä, että että hyvin epävakaa tilanne valitsee monissa, monilla alueilla, joihin EUkin liittyy, mutta erityisesti tämä koskee Lähi-Itää. Siellä on nämä ISIS-ryhmät jotka ovat olleet hyvin huolestuttava asia ja se pitääkin meitä huolestuttaa. Ja nyt haluaisin tietää, miten puheenjohtajavaltio voisi parantaa tilannetta ja tiedonvaihtoa poliisiviranomaisten välillä myös EUn sisällä ja miten tätä voitaisiin priorisoida puheenjohtajakaudella. Ja lisäksi nämä foreign fighters-kysymykset. Eh, onko teillä kiinnostavia ehdotuksia puheenjohtajakaudella? Sitten tähän eurooppalaiseen pidätysmääräykseen. Se on tärkeä prioriteetti. Uskotteko, että siinä pitäisi olla molemmilla puolilla prosesseilla, molempien puolin prosessia tällainen suhteellisuustesti, jotta voitaisiin saada palautetuksi kansalaisten luottamus siihen ja siihen, miten tämä julkisuudessa nähdään. Voisitteko lisäksi myös kommentoida sitä kysymystä, joka liittyy tietosuojaan ja siellä nimenomaan oikeuteen tulla unohdetuksi. Kun ajatellaan näitä tietoja, joita joskus poistetaan, ja kun esimerkiksi jotakin, joku rikollinen, joka on tehnyt väkivaltarikoksia, jos hän tekee tällaisen pyynnön siitä, että hänen tietonsa otetaan pois ja hänellä on oikeus tulla unohdetuksi, niin miten tähän suhtaudutaan? sitten, kun ajatellaan sitä, että äh, että tämä oikeus olisi olemassa. Minusta tämä perustelu, joka on annettu, ei ole riittävä. Se on hyvin epämääräinen. Ja millainen arvio voidaan tehdä tästä, miten se vaikuttaa turvallisuuteen, jos ajatellaan tätä kysymystä, nimenomaan tietosuojakysymystä. Lisäksi tämä suunnitelmat direktiivistä, josta myös parlamentti on tehnyt mietinnön, aivan loistavan mietinnön, joka myös hyväksyttiin edellisellä kaudella suurella enemmistöllä. Se koskee yksin liikkuvia alaikäisiä ja lapsia, joita on mahdollisesti hyväksikäytetty. Ja sitten kun ajatellaan henkilöitä, jotka eivät kanna tässä vastuuta, niin tilanne on mielestäni todellakin häpeällinen ja Euroopan unionin pitäisi käsitellä sitä kyllä hyvin ponnekkaasti. Kiitos Timothy Alderyhmän koordinaattori Wikström. And I would like to thank both of the ministers. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää molempia ministerejä heidän läsnäolostaan täällä tänään ja haluaisin keskittyä siirtolaisuuskysymyksiin, jos, josta ministeri Alfa on puhui omassa puheenvuorossaan. Taustahan on siis Lampedusan tragedia, joka tapahtui viime vuoden eh, lokakuussa, jolloin 366 maahan tuli ja menetti henkensä, mutta tragedioita tapahtuu lähes päivittäin tai joka viikko. Ja Italialla kansalaiset pelastavat näitä hädässä olevia ihmisiä ja haluaisin tässä tilanteessa nyt kiittää heitä ja antaa tunnustusta italialaisille siitä, mitä he tekevät. Arvoisat ministerit, otitte esille Frontextiin liittyviä asioita ja rajavalvontaan erityisesti, mutta puheenvuorossanne, puheenvuorostanne puuttui kipeästi se seikka, että jokainen äh, jokainen pakolainen on laiton pakolainen, koska ei ole minkäänlaista mahdollisuutta äh, tulla tänne Euroopan unioniin ja sen jäsenvaltioihin laillisesti. Joten haluaisin kysyä teiltä, mitä aiotte tehdä, jos aiotte jotakin tehdä puheenjohtajakautenne aikana? Mitä olette valmiita tuomaan tietoisuuteen ja esiin, jotta saataisiin aikaiseksi lailliset ja turvalliset reitit näille ihmisille, jotka pakenevat sota-alueelta ja vainoa, jotta he saisivat kansainvälistä suojelua Euroopassa ja jäsenvaltioissamme Euroopan äh, Geneven yleissopimuksen sääntöjen mukaisesti. Mitä aiotte tehdä? Ja jos, tai jos et aio tehdä mitään, niin kertokaa sekin meille. Kiitos. Uh, Kiitos. Seuraavana koeryhmän koordinaattori Kanelia Ernst. Kiitos Claude. Kolme kysymyskokonaisuutta. Ensimmäinen molemmille ministereille. Viiden vuoden ajan meillä on ollut niin kutsuttu Tukholman ohjelma sisäoikeusasioita varten. Viisi vuotta on käsitelty erilaisia aloitteita ja toimia, ja molemmille ministereille esittäisin seuraavan kysymyksen. Tukisitteko sitä, että järkevästi arvioitaisiin tätä ohjelmakautta, vai liitetäänkö siihen nyt vain uusia toimia perään jokaisen puolivuotiskauden aikana? Eli onko luvassa arviota tästä koko ohjelmasta vai ei? Toinen kysymys, tietosuojakysymys ministeri Orlandolle. Minua hiukan nyt ärsyttää, kun puhuitte maksimaalisesta tietosuojasta toisaalta ja toisaalta uskomattoman tehokkaasta järjestelmästä. Tämä todettiin usean kerran. Mutta varsinaista tietosuojapaketista ette oikein sanoneet mitään, jonka pohjalta me voisimme jotain tehdä. Lähden direktiivistä, joka ei ole neuvostossa niin suosiossa. Miten tämä direktiivi nyt voi siellä? Tämän koskee Europolia esimerkiksi ja muita kysymyksiä. Mikä on neuvoston kanta tällä hetkellä? Työstetäänkö tätä kysymystä ylipäätään? Ja toinen kysymys, joka liittyy tietosuojaan, liittyy totta kai asetukseen. Haluaisin viitata siihen, että tietosuojassa ei tietenkään ole kyse ainoastaan siitä, että turvataan tiedot, tai huolehditaan tietojen vaihdosta, kun on kyse rikollisuudesta. Kyse on yksityishenkilöistä, jotka haluavat huolehtia siitä, että tietoja voidaan vaihtaa, mutta myös suojata. Ja siksi haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Miten suhtaudutte tähän koko kysymykseen? Mitä lähikuukausina on luvassa tämän asetuksen osalta? Mikä on vähän yksityiskohtaisemmin teidän kantanne? Ja haluaisin myöskin kysyä seuraavaa. Sanoitte, että kyse on erityisesti siitä, että yhteistyötä – kolmansien maiden kanssa täydennetään, parannetaan? Mitä konkreettisesti tarkoitatte, kun meillä on juuri kolmansien maiden kanssa suuria ongelmia? Miten suhtaudutte tähän tuomioistuimen päätökseen, joka liittyy tietojen keräämiseen ja säilyttämiseen? Ja lopuksi haluaisin puhua rajavalvonnasta ja siirtolaisuudesta jotain. Melko paljon puhuttiin laittomasta maahanmuutosta, ihmiskaupasta ja huumekaupasta. Minun kysymykseni on ihan peruskysymys. Teettekö jotain, jotta voitte vahvistaa turvapaikan hakijoiden oikeuksia? Jotain, ylipäätään jotain. Teettekö jotain tällä saralla? Kaikki muut asiat on kuultu. Eurosuuri ja muut asiat, joita sopeutetaan, Frontexia laajennetaan, mutta miten pitkälti voidaan parantaa turvapaikanhakijoiden oikeuksia? Herra Juncker halusi turvapaikkapolitiikan harmonisointia. Tapahtuuko tällä saralla jotain teidän puolivuotiskaudellanne? Oletteko suunnitelleet jotain aloitteita tällä alalla? Ja viimeinen kysymys, totta kai selvä. Eilen toissapäivänä Välimerellä on jälleen kuollut ihmisiä. Mitä teette, jotta pakolaiset eivät kuole EUn ulkorajoilla? Tämä on asia, joka on meille kaikille tärkeä, ei ainoastaan viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana, myös tänä päivänä. Haluaisin tietää, onko teillä tässä aloitteita valmiina. Kiitos Cornelia. Vihreiden koordinaattori ei taida olla paikalla, mutta kakelle tätä puhua, olkaa hyvä. I would like to... Kiitoksia. Minä haluaisin esittää kysymykseni herra Alfaanolle. Se liittyy myös maahanmuuttoon. Ensinnäkin tämä ohjelma, jota olette levittäneet. Haluaisin kysyä, haluatteko rohkaista yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa maahanmuuttokysymyksissä? Ja jos haluatte, niin mitä erityisiä maita nimenomaan ajattelette tuolloin? Sitten liberaalit, GUE ja SD-ryhmä ovat jo viitanneet siihen, että pakolaiset saisivat laillisen mahdollisuuden päästä maahan ja tähän tarvittaisiin lisää keinoja, koska pakolaisten täytyy uskoa elämänsä todellakin ihmiskauppiaiden käsiin. Ja nyt kun esimerkiksi Syyriasta tulee paljon pakolaisia, niin Frontexin toimet niitä heitä vastaan ovat kyseenalaisia ja miten voitaisiin pakolaisten asemaa parantaa laillisesti. Ja sitten neuvostossa, miten tulette vaikuttamaan muiden maiden asenteisiin pakolaisten vastaanottamisessa, miten nimenomaan syyrialaisten, syyrialaisten pakolaisten kohtelussa voisitte saada aikaan parannusta. Ja Italian ponnistelut Maare Nostrum-ohjelmassa ovat kyllä sellaisia, joita arvostamme. Ja maahanmuutto kysymyksissä on tehty paljon, mutta meidän vastuumme edelleen on suuri ja tämä koskee myös pakolaisjärjestelmää. E Kiitos. Melko paljon työtä tällä saralla tai tällä neuvostossa luvassa. Ferrara EFD-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ensimmäisen esitän ministeri Orlandolle. Muutama päivä sitten on Vieta Melian tragedian 22. vuosipäivä. Silloin Porcellino tapettiin ja muutama hänen, äh, hänen kollegoitaan. Minä olen Kalabriasta ja tiedän, kuinka mafia toimii yritysmaailmassa, politiikassa ja päivittäisessä elämässä, ei pelkästään paikallistasolla, vaan myöskin ihan valtion tasolla. Mafian organisaatiot totte, no-, nopeut, nopeasti sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin ja ovat myöskin kansainvälisiä. Ja kaikilla päätöksenteon tasoilla on mafian jäseniä läsnä. Niin ne soluttautuvat esimerkiksi kierrättämiseen, joka on täysin laillista toimintaa Eurooppalaisen yleisen syyttäjän viran toimista perustaminen on tärkeä mielestäni ja kysyisin, että eikö olisi tärkeää myöskin taistella mafiaa vastaan Euroopan kontekstissa. Krim erityisvaliokunta on tehnyt erinomaista työtä. Silloin hyväksyttiin mafian vastainen teksti, josta olisi hyvä lähteä liikkeelle. Mikä voisi olla Italian puheenjohtajavaltion rooli, jotta voitaisiin edistää sellaisten rikoismenettelyjen ja lainsäädäntöjen soveltamista, jotka voisivat edistää virallis, rikollisesti hankittujen varojen takavarikoinnista ja myöskin tutkintatoimintaa mafian toiminnan suhteen. Tämä koskien sekä Italian lainsäädäntöä että myöskin muiden Euroopan valtioiden lainsäädäntöä. Ja sitten Alfaanolta maahanmuuttoon liittyen. Mare Nostrumhan on asianmukainen toimintatapa ja Italian tehtävänä on toimia yhteistyössä Frontexin kanssa. No, Frontex on pieni virasto, se ei kuitenkaan voi ottaa hoitaakseen Mare Nostrumin tehtäviä pienuutensa takia ja kysyisin, että Frontexin tehtävä, eikö olisi välttämätöntä, että sen, te, sen toiminta tehostettaisiin, ettei sillä, jotta se voisi toi, suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti. YK on viitannut myöskin äh, juuri tai, tai alkusyiden selvittämisen tärkeyteen. On tärkeää, että, että äh, äh, henkilöt, jotka pakenevat valtavan vaarallisia tilanteita omassa maassaan. Pakolaiset voisivat tulla asianmukaisesti huoletuiksi. Viittaan tässä Lampedusan tapahtumiin ja moniin muihin. Välimeren maahanmuuttovirrat, laittomat maahanmuuttovirrat ovat kansainväliselläkin tasolla katsottuna valtavan kokoisia. Ja sitä, niitä ei voida ratkaista koko kansainvälisen yhteisön, yhteistyön työn ulkopuolella Kysyn teiltä, kuinka Italian puheenjohtajavaltio voisi saada aikaiseksi solidaarisuusyhteistyötä kansainvälisellä tasolla ja erityisesti Pohjois-Euroopan valtioiden kanssa, jotta näitä maahanmuuttovirtoja voitaisiin hallita. No on tärkeää siis ratkaista ongelmien alkusyyt siellä ongelman alkulähteellä. On tärkeää, että esimerkiksi kansalaissodat, sisällissodat ovat niitä tekijöitä, jotka saavat tällaiset maahanmuuttovirrat aikaiseksi, ja siksi olisi tärkeää pyrkiä hillitsemään myöskin asekauppaa. Kiitos oikein paljon. Tämä päättyi ensimmäinen kysymyskierros. Siinä hyvät uutiset. Huonot uutiset on se, että 23 jäsentä on pyytänyt puheenvuoroa toisella kierroksella. Näin varoituksen sanoin antaisin ministereille mahdollisuuden vastata, mutta ehkä jättää vielä jotain seuraavalle kierrokselle ja vastata melko lyhyesti tällä ensimmäisellä kierroksella. Olkaa hyvä. Ensin ministeri Alfano. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin liittyen maahanmuuttokysymyksiin. Aivan oikeassa olette, edustaja Holmeier, Monika Holmeier, kun sanotte, että meillä ei ole pelkästään Välimeren rajat edessämme, vaan kaikki Euroopan rajat, eli kyse on itärajoista myös. Ja tähän haluaisinkin, halusinkin puuttua omassa puheenvuorossani. Me olemme tietoisia siitä, että rajakysymys liittyy hyvin tärkeä, tärkeällä tavalla Euroopan unionin tulevaisuuteen. Eli meillä on tänä päivänä hätätilanne ja se on Välimerellä kaikkialla siellä ja erityisesti sen keskialueella, mutta jonkinlainen toinenkin hätätilanne voi syntyä milloin tahansa jollakin muulla Euroopan alueella tai rajalla, niin kuin on aikaisemminkin tapahtunut, kun monet maat ovat joutuneet ö, ottamaan Itä-Euroopan pakolaisia vastaan. Ja nämä jäsenvaltiot ovat tehneet sen suurella sydämellä ja, ja avokätisyydellä. Minun mielestäni tämä on sellainen strategia, jolla on välitön vaikutus ja sitten täytyy olla myöskin keskipitkän ja pitkän aikavälin strategia, eli tämä koskee Afrikkaa ja sitten eh, Euroopan ulkorajaa ja sitten vielä viime kädessä Euroopan sisällä. Me emme voi Italian puheenjohtajavaltiona toimia muuten kuin neuvoston antamien neuvojen varassa. Tämä on meidän strategiamme. Ja siellä, siinä strategiassa otetaan maahanmuuttoteema ja liitetään se varojen, ää, rajojen rajavalvontateemaan. Meidän on edistettä, tai pantava täytäntöön sitä, mitä saamme esimerkiksi tutkimustuloksista, jotka voivat antaa lisäsisältöä meidän poliittisellemme toiminnallemme. Maahanmuutto, turvapaikka ja varat ovat äh, niitä asioita, joita, jotka liittyvät solidaarisuuteen ja vastuuteen, vastuuseen ja vastuiden, asianmukaas, vastuiden asianmukaiseen jakoon. Ja tämä peru, ei perustu Italian ajatukseen, ehdotuksiin, vaan meidän perussopimuksiimme. Ja tähän perustaan Italian täytyy toimintansa sopeuttaa. Ja tähän tarvitaan kansainvälistä suojelua, jotta turvallisuus olisi kansainvälisellä tasolla taattu, niin tarvitaan Euroopan unionin globaalia, kokonaisvaltaista politi- poliittista toimintaa, ja tämä liittyy erityisesti turvapaikkaan. Sen täytyy perustua vastuuteen, vastuuseen yhtäältä ja toisaalta solidaarisuuteen, yhteisvastuuseen. Eli eurooppalainen yleinen turvapaikka tai lainsäädäntö on koko asian ytimessä. Ja siitä tulee aivan keskeinen tekijä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Me tarvitsemme sellaista to, sellaisia toimintatapoja, jotka ikään kuin tulevat yhteen ja voi, voimistuvat tullessaan yhteen. Näin, että, että ö, pakolaistatuksen saanut henkilö voi missä tahansa Euroopassa saada samanlaisen käsittelyn. Ja tämä taas vahvistaa valtioiden välistä luottamusta toisiinsa. Jotta tämä saataisiin aikaiseksi, on suoritettava vahvaa ehkäisevää toimintaa Afrikassa, jossa nämä, tämän, siirto, tämän kaltaisen siirtolaisuuden juuret ovat. On tehtävä yhteistyötä maiden, muiden maiden kanssa, ei pelkästään kauttakulkumaiden, vaan myöskin alkuperämaiden kanssa. Esimerkiksi Libya on tänä päivänä hyvin epävakaassa tilanteessa ja meidän on hyvin vaikea käydä keskustelua Itali- äh, Libyan kanssa, mutta Libya puolestaan ottaa satoja tuhansia henkilöitä vastaan muista Afrikan maista. Eli ne ovat niitä alkuperämaita, joiden kanssa meidän on vahvistettava yhteistyötä ja Tämän myötä vaaditaan yhä vahvempaa yhteyttä sisäasioiden ja ulkoasioiden äh, asioista vastaavien ministerin välillä Euroopassa. Ja olen henkilökohtaisella tasolla myöskin samaa mieltä siitä, mitä neuvosto sanoo, eli että on sovellettava more for more periaatetta, eli antaa enemmän apua niille, jotka tekevät itse myöskin enemmän asioiden edistämiseksi. Eli tämä on liikkuvuuteen ja maahanmuuttoon liittyvä yleinen strategia, ja sen takia on vahvistettava ja laajennettava alueellisia suojeluohjelmia sellaisilla alueilla, josta maahanmuuttajat ovat lähtöisin on saatava aikaiseksi esimerkiksi UNHCRn kanssa tehokkaampaa yhteistyötä ja on lisättävä resursseja ja ponnistuksia sen aikaansaamiseksi, että, että nämä siirtolaiset saataisiin uudelleen sijoitettua maailmanlaajuisella tasolla, koska Syyrian tilanne esimerkiksi on pitkittynyt ja se vaatii tällaista ö, yhteistyötä myöskin poliisilaitosten välillä. Poliisiyhteistyö on aivan keskeinen asia, jotta voitaisiin hillitä esimerkiksi ihmiskauppaa. Tiedätte varmaankin, että moniin kysymyksiin voidaan vastata vain jäsenvaltioiden yhteisellä suulla selkein sanoin, koska jäsenvaltiot ovat monta kertaa niitä, jotka ovat tehneet asiaan liittyvät päätökset, mutta niillä ei ole yhtälaista näkemystä tai herkkyyttä näihin kysymyksiin. Me työstämme Sepolia, Europolia ja Eurosulia ja kaikkia näitä muita virastoja, käytämme niitä kaikkia hyväksemme ja teemme yhteistyötä. Eli on muistettava, kuinka tärkeässä asemassa virastot ovat operatiivisella tasolla pannessaan täytäntöön Euroopan unionin tasolla tehtyjä strategisia päätöksiä. Frontexiin liittyen haluaisin nyt todeta sitten liittyen kysymykseen, joka esitettiin siitä, mitä aiomme tehdä Frontexin suhteen siis. No, jos raja kysymyksestä tulee keskeinen kysymys ja me katsomme, että se sellainen on tulevais- Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta, niin virasto jonka tulee toimeenpanna tällaisia ohjelmia ja strategioita. Ei voi olla pieni virasto, jolla on pienet resurssit. Tämä on politiikka, johon esimerkiksi tämä parlamentti budjettikysymyksissä perehtyy pyrkiessään vahvistamaan niitä välineitä, joilla näitä politiikkoja pannaan täytäntöön. Ja Frontex on tietenkin tässä yksi tärkeistä toimijoista. Mitä tulee lailliseen maahanmuuttoon, niin kollega Sipli ja muutkin kysyivät minulta, kuinka tämä saadaan aikaiseksi. Minun mielestäni täytyy panna käy täytäntöön kaikki se, mitä jo aikaisemmat puheenjohtajavaltiot ovat hahmotelleet ja saattaa päätökseen sen mitä kollega Wikströmkin tässä otti esille. Hänhän on lausunnon esittelijänä esimerkiksi. On pantava täytäntöön opiskelijoita ja työntekijöitä koskevat päätökset. Ja mietittävä, kuinka Eurooppa voi olla suurena tutkimuksen ja kulttuurin ja opiskelun keskuksena houkutteleva maa ulkopuolisille tulijoille. Mitä sitten tulee terrorismikysymykseen, niin me olemme täysin tietoisia siitä, kuinka tämä kysymys liittyy äärimmäisen arkaluontoisiin seikkoihin ja erityisesti nämä yksinäiset sudet, ulkomaalaiset toimijat ja ISIS ovat sellaisia seikkoja, jotka vaarantavat kansalaistemme turvallisuuden. Tästä näkökulmasta katsoen on korostettava ja vahvistettava kaikkia niitä ohjelmia, ei pelkästään poliisiyhteistyöohjelmia, vaan myöskin, myöskin PNR ja RTP ja älykkäisiin rajoihin. Eli on vahvistettava kaikkia niitä ohjelmia, jotka tekevät unionista tietoisemman toimijan unionin tärkeänä, tärkeästä liikkuvuuden, tärkeästä roolista liikkuvuuden, liikkuvuuden suhteen. Henkilötietojen suojelu on tärkeä kysymys. Totta kai olemme tietoisia siitä, mutta sellainen unioni, joka sijoittaa toimintaa, rajojen valvontaa, niin sen ei pidä pelkästään sijoittaa toimintaansa virastojen operatiiviselle alueelle, vaan meidän on laadittava sellaista lainsäädäntöä, joka antaa kansalaisille suuremman ja vahvemman, kattavamman turvan myöskin juridisella tasolla. Moraes tässä, tässä vieressäni viittilöi, että voisin lopettaa puheenvuoroni vähitellen. Jouduin tässä puhumaan hyvin nopeasti ja synteettisesti, mutta koko tästä humanitaarisesta kysymyksestä. Ja kun puhutaan esimerkiksi yksin matkustavista alaikäisistä, niin täytyy, täytyy sanoa, että nämä lapset on otettava huomioon. Ne on pidettä, heidät on pidettävä prioriteettina humanitaarisen, humanitaarisen toiminnan äh, sydämessä olevina ta, asioina. Kyseessä on useasti teini-ikäiset, mutta monesti myöskin aivan pienet lapset. Usein nämä lapset matkustavat muiden sukulaisten kanssa, kanssa, jotta he pääsisivät äidin tai isän luo sitten Euroopan, jossakin Euroopan maassa. Ja tässä Euroopan kohdalla mitataan Euroopan, Euroopan sivistyneisyys, sivistyksen taso. Euroopalla on tilaisuus osoittaa, että se on sellainen sivistyksen kehto ja kulttuurin kehto, joka on luonut pohjan koko maailmalle. Kiitos oikein paljon ja pahoittelen, että teillä on niin vaikea tehtävä vastata kaikkiin näihin kysymyksiin, mutta meillä on vielä 23 kysyjää ja meidän on päätettävä kokous kello 12.30. Näin valtava tehtävä. Voitte ehkä palata vielä seuraavan 23 kysymyksen jälkeen pyydän vastaamaan mahdollisimman lyhyesti, koska saatte vielä toisen mahdollisuuden. Olkaa hyvä. Eh, niin, varaan tässä nyt vain oikeuden itselleni niin antaakseni vastauksen eh, sitten tuossa toisessa vaiheessa lisäkysymyksiin. Mitä tulee eurooppalaiseen yleiseen syyttäjään ja eurojustiin ja sen rahoittamiseen, niin ne eh, liittyvät siis tämän valiokunnan toimialaan. Neuvotteluthan ovat vielä käynnissä yleisen syyttäjän toimivaltoihin liittyen. No tietenkin neuvosto toimii neuvottelujen tulosten perusteella sitten aikanaan, mutta täytyy sanoa, että rea, realistisesti on aika vaikeata edetä asiassa ennen kuin tiedetään, että mitä varten tämä instituutio ollaan luomassa. Ja aina aika selkeästi on saatava konsensus aikaiseksi siitä, että mikä tarkoitus tällä projektilla on, ja sen jälkeen ratkaistaan sitten rahoituskysymykset. Ja minun mielestäni todellakin rahoituskysymys on sekundäärinen siinä vaiheessa, kun ei vielä arkkitehtuurikysymyksiä olla ratkais, ratkaistu, eikä olla vielä ihan tarkkaan hahmoteltu, että mitkä yleisen syyttäjän toimivallat ovat. Mitä tulee sitten tuomion, joka on annettu, annettu tietojen säilyttämiskysymyksestä, niin tästäkin komissio on aikonut antaa lausuntonsa lähitulevaisuudessa. No sitten yleisestä syyttäjästä vielä toteaisin, että olen samaa mieltä siitä, mitä edustaja Sipel ehdotti. Minun mielestäni lähtökohtana ei voi olla muu kuin se, että toimivallan pääkohde on unioniin kohdistuvat petosyritykset. Ja tällä tavalla tänä päivänä realistisesti, realistisesti on se toiminta-alue, johon, jolla voitaisiin jäsenvaltioiden välille saada aikaiseksi yhteisymmärrys. Täytyy olla kuitenkin varovaisia sen suhteen, että näiden toimivaltuuksien rajoja ei entisestään kavenneta, koska on olemassa se vaara, että kun toimivaltakysymyksiin vielä lisää puututaan, niin rajat entisestään supistuvat. Tätä täytyy tarkkailla hyvin tarkalla silmällä. Olen kovin vakuuttunut siitä, että tämän asiakirjan, asiakirja-aineiston asiakirja käsittelyssä on ehdottoman välttämätöntä pitää mielessä yleisen syyttäjän toimivallat yhdessä prosessi, rikosprosessiin ja prosessiin liittyvien oikeuksien kanssa. Ja puheenjohtajavaltio haluaa toimia tämän suuntaisesti. Mitä tulee sitten oikeuteen tulla unohdetuksi, niin tämähän on direktiivin perustava periaate. Kyseessä on sellainen seikka, jonka neuvosto ottaa huomioon. Muuta vaihtoehtoahan ei ole. Minun mielestäni tässä tuomiossa on joitakin elementtejä, joista voidaan lähteä liikkeelle, kun lähdetään lainsäädäntöä laatimaan, joskaan en yritä ollenkaan salata sitä, että kahdenvälisissä tapaamisissa on vielä kolme, on käynyt ilmi, että on vielä kolme maata, joiden kanta on merkittävässä asemassa siinä, jotta saataisiin aikaiseksi yhteinen kanta puheenjohtajakautemme aikana. Odotamme valiokunnan vastauksia, äh, komission vastuuksia, vastauksia koskien pidätysmääräystä. Ja pidätysmääräys on mielestämme osoittanut merkityksensä ja tärkeytensä ajan kuluessa. Tärkeää on, että vahvistetaan myöskin perusoikeuksien turvaaminen tässä yhteydessä. Mitä tulee tietojen suojaamiseen, niin koordinaattori Ernst, toivottavasti äänsin oikein, ei nyt ärsynyt, jos tässä edelleen pidän kiinni puheenjohtajavaltion kannasta. Komissio ehdotti mieluummin asetusta kuin direktiiviä tässä suhteessa. Sillä oli varmaankin hyvät syyt mielestä uskoakseni asetuksen valitsemiseksi lainsäädäntövälineeksi ja tiedän, että parlamentti kannattaa lisää harmonisaatiota, suurempaa harmonisaatiota ja se saataisiin aikaiseksi asetuksella. Milanon epävarallisessa kokouksessa kävi ilmi, että suurin osa jäsenvaltioista on tämän valinnan kannalla. Tämä on mielestäni tärkeä asia, koska tietosuoja sääntöjä on tarkoitus panna täytäntöön mahdollisimman yhdenmukaisesti unionin alueella. Täytyy muistaa, että aikaisemmat puheenjohtajavaltiot ovat sattumoisin priorisoineet asetusmuotoa pitäen sitä tehokkaan, tehokkaimpana ja sen takia ne huomiot, jotka tästä asetuksesta on annettu, ovat valideja. Eli meillä on paljon enemmän vielä tehtävänä kuin mitä voisimme ehkä ensin näkemältä odottaa, ja se koskee kaikkia virastoja Euroopan jäsenvaltioissa. Ja jäsenvaltiot katsovat, että meidän täytyy toteuttaa yleinen lainsäädäntökehys ennen kuin lähdetään sääntelemään esimerkiksi poliisiyhteistyöstä ja muista erityisalueista. Ja tämä on hyvin looginen lähestymistapa mielestäni. Sitten kysymyksestä koskien jäsenvaltioiden ja direktiivien, direktiivin täytäntöön täytäntöönpanon tai direktiivin sääntelyn, niin en usko, että, tai itse asiassa jäsenvaltiot ovat ottaneet joitakin poliittisia vastalauseita, mutta haluaisin korostaa, että missään vaiheessa ei ole käyty neuvostossa keskustelua siitä, että direktiivin perus, peruslausumia kyseenalaistettaisiin tai jotenkin sysättäisiin syrjään, ja tämän poliittista. Eli minkäänlaista tällaista ongelmaa ei ole esiintynyt neuvostossa. eli direktiivin suhteen tullaan etenemään. Jos on väitetty, että direktiivi, direktiiviä ei haluaisi, haluttaisi edistää neuvostossa, niin nämä ovat aivan vääriä tietoja. Ja sitten esitettiin kysymys vielä yleisestä syyttäjästä. Perussopimushan toteaa, että ensisijainen toimivalta liittyy unionin taloudellisiin etuihin. Ja vasta sen jälkeen yleisellä syyttäjällä voisi olla toimivaltaansa kuuluvana alueena rajat ylittävä rikollisuus. Tästä näkökulmasta katsoen uskoakseni voidaan saada aikaan neuvostossa yhteisymmärrys Euroopan parlamentin kanssa Vastaan seuraavalla tavalla edustaja Ferraaralle. Nimittäin katson, että ei ole tällä hetkellä realistista ajatella, että saataisiin aikaiseksi sellainen yleinen, yleinen, yleisen syyttäjän virka, jolla voitaisiin suitsia järjestäytynyttä rikollisuutta. Realistisempaa olisi lähteä niistä aiheista liikkeelle, jotka tässä on edellä esitetty. Ja ajattelen, että jos nyt mietitään, mitä voitaisiin tehdä etukäteen jotta saataisiin aikaan toimintaa myöskin järjestäytyneen rikollisuuden alalla olisi keskittyä lainsäädännön laatimiseen takavarikkojen osalta. Olisi hyvä kerätä tuon Krim-valiokunnan tekemää työtä hieman yhteen ja pohtia sitä, ei ole järkeä rakentaa minkäänlaisia risti, ristiriitaisuuksia tai ristiriitoja, vastakkainasetteluja eri eh, instituutioiden välille kun olemme vasta aloittelemassa tässä toimintaa. Minun mielestäni todellakin yleisen syytteen kohdalla on hyvä lähteä liikkeelle siitä, mitä tässä on edellä ehdotettu, eli talousasioista. No sitten USA. Ehm, dovrà affrontare un round negoziale con gli USA-EU-neuvottelujen kohdalla toteaisin, että tiedot, joita olemme saaneet, osoittavat, että syksyllä teksti saadaan laadituksi valmiiksi. Ja sitten neuvottelujen tulosten valossa näemme, mitä sen suhteen tapahtuu. Uskon, että ensimmäistä kertaa USA on tunnustanut, kuinka tärkeää olisi sisällyttää USA-lainsäädäntöön oikeusturvalausekkeita Euroopan unionin kansalaisten kohdalta silloin, kun nämä ovat kärsineet tietosuojarikoksista tai rikkomuksista. Ähm. Kiitos. Meillä on nyt rajallisesti aikaa. Tämä on mahdollista, jos jokainen pitää kiinni minuutin puheajasta. Silloin tämä on mahdollista hoitaa. Ei tämä ole mahdotonta, jos kaikki näin toimivat. Saadaan vielä jokainen esittämään kysymyksensä ja sitten ministerit vastaamaan. Ministerit jo vastasivat perinpohjaisesti koordinaattoreille. Edustaja Jassi Merea, otan tämän naurettavan kapinen nyt käteeni ja heiluttelen sitä minuutin kohdalla. Jätän sen sitten teille. Haluatteko olla kohteleita kollegoille antaa heidänkin kys- kysymyksiä, jos taas haluatte olla epäsuosittu tai jos haluatte antaa minulle potkit ensimmäisenä päivänä, niin se on teidän käsissänne. Minä heiluttelen tätä minuutin kohdalla. Pistetään kello käyntiin minuutissa, ehtii paljon. Diasimer, olkaa hyvä. Gracias. Kiitoksia Europolista ja parlamentaarisesta valvonnasta. Tämä on tämän talon punainen lanka minun sanojeni takana on monia ääniä. Itse asiassa 103 ääntä sain itse. Ja nyt se, mitä parlamentti ja komissio ovat ehdottaneet, niin niiden osalta haluaisimme kolme päätöstä. Va- tehokkaampaa hallintoa, sitten sellaisia, joiden, joiden takana kaikki jäsenmaat voivat olla. Sitten maahanmuutto, siitä erityisesti e- laiton maahanmuutto. Sitähän puhuta, siinähän puhutaan tietyin juridisin termin, jota sitä, sitten tämä kauttakulkuoikeus. Siellä on kyse maateitse, ilmateitse ja vesiteitse tapahtuvasta kauttakulusta. Onko nyt sitten tässä syyttäjän viraston osalta tiettyjä epäselvyyksiä, kuten Kreikan puheenjohtajakaudella oli. Next. Näin, Silvi Kiom seuraava. Minäkin voin puhua hyvin lyhyesti, koska olen samalla linjalla kuin monet koordinaattorit äsken, mutta haluaisin kuitenkin joitakin lisätäydennystä. Ensinnäkin tämä maahanmuuttajiin liittyvä globaali lähestymistapa. Meillä on ollut EU-ssa hyvin vähän konkreettisia ehdotuksia ja konkreettisia toimenpiteitä, joten eli ne haasteet, jotka ovat edessämme, eivät vastaa niitä toimia, jotka olemme suorittaneet. Kun ajatellaan maahanmuuttopolitiikkaa, sen pitää pitäisi olla johdonmukaista, suojelevaa ja siinä täytyy olla tietty tulevaisuuden näkymä, mutta miten sitten voidaan toimia, jotta jäsenmaat voisivat käsitellä tätä maahanmuuttokysymystä holistisella tavalla sitten? laiton maahanmuutto. Kun puhutaan EUn alueesta, niin pitäisikö laittoman maahanmuuton politiikassa, sehän on hyvin selkeästi ja korkeatasoisesti määritelty, mutta kuitenkin tiettyjä puutteita, tiettyjä puutteita siellä on. Ja sitten taas pakolaispolitiikkaan. Tehän viittasitte siihen, että Italian PJ-kaudella puututaan tähän vastavuoroiseen tunnustamiseen pakolaiskysymyksissä, mutta kuitenkin neuvosto on poistanut tiettyjä kohtia tästä esityslistaltaan, mitkä olisivat sitten ne työvälineet tai työkalut, joita, joilla tätä voitaisiin käsitellä, jotta näitä vaaralle alttiina olevia henkilöitä ja heidän kysymyksiä voitaisiin käsitellä tehokkaammalla tavalla. Kiitos Silvi. Ehdottaisin ministerille, että jos ette ehdi kaikkiin kysymyksiin vastata, niin myös kirjallinen vastaus on mahdollinen tai otatte yhteyttä suoraan jäseneen. Seuraavana Anna Head. Sorry, it was Mrs. Interv- Anteeksi, Inetfeldt. No ensin ja sitten Inetfeldt. Jag tänker ställa en fråga. Kiitos. Ajattelin kysyä ihmiskaupan vastaista taistelusta. Olin esittelijä tämän direktiivin osalta, kun meillä oli mietintö. Miten aiotte työstää asiaa niin, että kysyntä vähenee? Ohjelmassanne on ihmiskaupasta jotain, mutta ei juuri siitä, miten taistellaan kysyntää vastaan. Yksi syy siihen, että ihmiskauppa lisääntyy Euroopassa on se, että kysyntää on jäsenvaltioissa. Direktiivin artiklassa 18 puhutaan siitä, miten tärkeää on taistella juuri kysyntää vastaan. Se on tärkeä osa tätä työtä. Ja kohdassa 23 sanotaan, että jäsenvaltioiden on tarkoitus komissiolle ja parlamentille vuonna 2015-2016 kertoa, miten on juuri taisteltu tätä kysyntää vastaan jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin saada mahdollisia muutoksia direktiivin. Tämä kysymys on hyvin tärkeä, eikä aika ole paljon, ette kirjoittanut tästä mitään, eli mitä työtä aiotte tehdä, miten voidaan vähentää kysyntää, ihmiskaupan uhrien kysyntää. Kiitos Anna Sofi Netfeldt. Kiitos. Ensinnäkin ilmaisisin, kuinka turhautunut olen siihen, että jotkut käyttävät täällä neljä viisi minuuttia ja meillä on nyt sitten vain minuutti aikaa puhua tässä lopuksi. No ihan nopeasti. Mikä on Italian puheenjohtajan valtion aikomus toiminnassaan, jotta saataisiin äh, avoimuusdirektiivi tai itse asiassa asetusneuvottelut auki uudelleen? Ja toiseksi, onko Italian puheenjohtajavaltio samaa mieltä kanssani siitä, että on suoranainen häpeä se, kuinka mm, äh, neuvosto yrittää kiertää lainsäädäntöä oikeuden, oikeuskäsittelyn pääsyn suhteen. Ja aikooko Italian puheenjohtajavaltio aikeissa toimia avoimuusperiaatteen suhteen avoimuusperiaatteen suhteen vapaaehtoispohjalta, eli niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka siihen uskovat. Mietinpä, että milloin jäsenvaltio aikoo vastata vaatimukseeni. Ja sitten vielä lopuksi, täällä on kysytty paljon kysymyksiä tämän tietojen säilyttämisdirektiivin suhteen, enkä ole kuullut vastausta. Ettekö katso, että on suuri häpeä, että kansallista lainsäädäntöä ei ole kumottu tällä alalla ja jotkut jäsenvaltiot turvautuvat jopa hätälainsäädäntöön näin rauhan aikana? Kiitos, Kiitos että tulitte tänne. Monet ongelmista liittyvät ulkoasioihin. Libya esimerkiksi ei ole maa, jossa on epävakautta, vaan se on epäonnistunut valtio, koska Eurooppa on epäonnistunut tehtävässä Monilla mailla on erityisvelvollisuus tässä yhteydessä. Ehdottaisin, että siellä kokouksessa keskitytään siihen, miten on hukattu resursseja – laivastomme resursseja, jotka voitaisiin oikeastaan ottaa kunnollisen turvallisuusstrategian ajamisen Välimeren alueella ja muualla. Totta kai yhteydessä siihen, että mahdollistetaan laillin maahanmuutto. Ja sitten rahapesun vastaisen direktiivin uudelleen tarkastelu. Missä mennään? Aiotteko te taistella, jotta saadaan julkiset rekisterit yritysten omistajista, edunsaajista, jotta voimme tehokkaasti taistella veronkiertoa, korruptiota, veroparatiiseja vastaan? niitä kenen vastaan, joilla muuten, muuten vahvistetaan rikollisuutta talouksissamme. Kiitos Anna. Se Kiangi. Grazie. Eh, ringrazio anch'io. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää ministereitä heidän halukkuudestaan olla täällä. Ja minulla olisi neljä kysymystä ilman, että tässä nyt yksityiskohtiin menen. Ensimmäinen kysymykseni koskee sitä, kuinka Italia, joka on nyt puheenjohtajavaltiona aikoo edistää ja millä tavoin se yrittää edistää rikollisen toiminnan ää, äh, soluttautumisen ehkäisemistä rahanpesutoimiin ja erityisesti erityisesti siirtolaisuuskysymyksissä sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. Ja toiseksi kysyisin, aikooko Italia edistää speech eh, toimi, hate speech-toimintaa, vastaista toimintaa, eli verkossa tapahtuvaa vihopu, vihapuhetta ja rasismin vastaista toimintaa. Ja sitten kysymykse, kys, vielä lopuksi kysymys kansalaisuudesta. Aikooko Italia jakaa kriteerit Euroopan tasolla koskien kansalaisuutta. Ja haluaisin pyytää Italian puolesta myös, että tarkastelisitte hieman lasten rekisteröimistä Euroopan maaperällä sellaisten vanhempien toimista, joilla ei ole Euroopan maassa virallisia henkilöllisyyspapereita. Kiitos, Juan Fernando. Joo, Kiitoksia Claude. Minäkin haluan toivottaa menestystä Italialle puheenjohtajakaudelle ja haluan tervehtiä ministereitä, joilla minulla on ollut, joiden kanssa minulla on ollut ähm, aikaisemmin tilaisuus tehdä yhteistyötä muissa yhteyksissä. Nyt kun ajatellaan tämän herran Orlandolle, kun ajatellaan eurooppalaista rikosoikeutta ja että, että se on rajat ylittävää, niin miten voidaan EU-toimielinten tasolla toimia, kun ajatellaan näitä viharikoksia? Sitten kun ajatellaan turvallisuuden ja vapauden aluetta, Näissä kysymyksissä komissio ja parlamentti ovat olleet yhteis- samalla linjalla, mutta neuvosto eri linjalla viimeaikaisessa kehityksessä. Mitä Italia puheenjohtajakaudellaan voisi tehdä tämän asian edistämiseksi? Sitten eurooppalainen syyttäjävirasto. Minä olen tehnyt mietinnön, joka koskettelee näitä asioita. Miten voitaisiin toimia siten, että eurooppalaisen syyttäjäviraston toimet olisivat mahdollisimman tehokkaita ja että se saisi tietyn hyväksynnän seuraavalla kaudella. Kiitos, Dean Lambert. Thank you, President. Um, I wanted... Kiitos, puheenjohtaja. Halusin esittää kysymyksen, joka liittyy siihen, mitä sanoit EU-kansalaisten oikeuksista, yksinäistä oikeuksista – on tasavertainen kohtelu, syrjimätön kohtelu. Ja haluaisin kysyä vähän lisää siitä, miten suhtaudutte siihen, että paremmin huolehdittaisiin nykylainsäädännön noudattamisesta esimerkiksi rottuun tai etnisen alkuperään liittyvän syrjinnän estäminen. Tämä liittyisi varmasti myöskin romaanikysymyksen käsittelyyn. Entä laajennus, kun tämä direktiivi kerännyt pölyä jossain hyllyllä. Siinä oli paljon toiveita, jotka eivät ole toteutuneet. Mitä työtä nyt tehdään? Tietenkin parlamentin esittelijä mielellään auttaisi neuvostoa keskusteluissa, mikäli se olisi tarpeen, mutta nämä ovat mielestäni todella tärkeitä aiheita, jotka ansaitsisivat edistämistä tällä hetkellä. Kiitos. Seuraavana William Stalli. President, fil-fatt il-mistoqsija tiegħi speċifikament lill-Ministru. puheenjohtaja. Niin, esitän kysymykseni ministeri Alfanolle koskien Marinostrom toimia. Mehän tiedämme, että satoja ihmishenkiä on pelastettu ja Maltalla, joka on pieni maa, jota edustan, tämä edustaa suurta määrää populaatiosta ja tällainen toiminta on, asettaa suuria paineita pienille maille. Tiedämme, että Italia ja EU on yhä enemmän mukana tässä operaatiossa ja kysymykseni kuuluu, mitä Italiaa odottaa tarkkaan ottaen? Odottaako Italia, että EU ottaa hoitaakseen tämän operaation, siis Mare Nostrum-projektin, vai odottaako se, rahoitusapua, kun ajatellaan nyt, että Italia maksaa 9 miljoonaa, miljoonaa euroa kuukausittain tästä. Mitä Italia siis odottaa ja mitkä, millä säännöillä mietitte, että tällainen sitoutuminen voisi tapahtua? Kiitos, edustaja Piri. Much. Um, Kiitoksia paljon. Nyt on jo useat kerrat puhuttu Syyrian ja Irakin lähtevistä taistelijoista, jotka palaavat. Ja minun kysymykseni on, miten Italia puheenjohtajavaltiona aikoo puuttua tähän uhkaan? Voivatko EUn kansalaiset lähteä siitä, että kansalliset tiedustelupalvelut tekevät mahdollisimman hyvää yhteistyötä, jotta voidaan vaihtaa tietoa tunnetuista jihad-taistelijoista? Ja miten voidaan parantaa yhteistyötä EUn jäsenvaltioiden kesken, kun pyritään radikalisointia vastustamaan? Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos. Edustaja halla uh, Thank you, Chair. Uh... Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä asia on otettu esille monta kertaa, eli Välimeren kriisit, joita nytkin on koko ajan. Tämä liittyy tietysti laittomaan maahanmuuttoon ja siitä, että me, siihen, että meidän pitäisi avata laillisia keinoja päästä Eurooppaan kauppaan. Mutta kuitenkin nyt vaikuttaa siltä, että nyt ei käsitellä niitä oikeita ongelmia, jotka liittyvät siihen, että Eurooppa ei voi tarjota niitä tuhansia työpaikkoja, joita tänne tullaan hakemaan. Se ei voi myöskään taata taloudellista turvaa niille ihmisille, jotka sitä hakevat täältä. Ja näin ollen nämä ponnistelut eivät ole oikealla tasolla se ongelma, liittyvätkö ihmiset, tulevatko ihmiset laittomasti vai laillisesti maahan, on toinen kysymys. Mutta haluaisin tietää, miten voisitte vähentää tätä painetta maahanmuuttajien, niiden maahanmuuttajien osalta, jotka pyrkivät Eurooppaan, ja miten sitten voitaisiin tämän lähtömaan järjestelmää parantaa. Vielen Dank. Seuraavana edustaja Foss. Kiitos paljon. Neljä viisi kysymystä. Puhun esittämään ihan lyhyesti. Ensinnäkin, miten massavalvonta voidaan estää NSA-mietinnössämme. Tämä esitettiin, miten se otetaan huomioon. Ja sitten oikeus tulla unohdetuksi, miten sitä työstetään. Minusta tuntuu, että yritykset tarvitsevat tässä tietyt puitteet, jotta voidaan toteuttaa tätä oikeutta tulla unohdetuksi mutta samalla sisällyttää muita aiheita. Ja sitten rikollisuuden vastainen taistelu internetissä, yhteisön tuomioistuimen päätöksen jälkeen henkilötiedoista, mitä halutaan tehdä, jotta vajeista päästään eroon. Lisäksi puhuttiin jo uskonnollisesta fundamentalismista. Meidän rajojamme testataan nyt vapauden osalta, miten haluamme puolustautua ja sitten Eppo ja Eurojust – Minulla on sellainen tuntemus nyt, että Euroopan syyttäjän osalta tarvittaisiin tietyt menettelytapoihin liittyvät säännöt, koska ne saadaan. Kiitos. Kiitos Aksel. Tässä on minuutti. Hienoa. Edustaja Mussolini. Presidente, al ministro Orlando nel suo intervento non ho... Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Orlando ei puhunut oikeus, tuomioistuinten vast, siviilivastuusta. Vaikuttaa siltä, että Italiassa on ongelmia. Nythän on tilanne se, että kansalaiset eivät luota oikeuslaitokseen Italiassa tämän asian johdosta. Ja se, että lapset voivat olla vankilassa äitinsä kanssa on yksi tapaus. Ja sitten rajakysymys. Siitä tulee varmasti kautenne tärkeä ja olen keskeinen kysymys. Se liittyy myös terrorismiin. Frontexiin sitten. Frontexilla pitäisi olla sellainen vastuu, joka on selkeä Mare Nostrum ja Frontex, niiden välinen suhde, siihen haluaisin myös selvennystä. Te ette puhuneet, puhunut siitä, että esimerkiksi 60 60, 36 miljoonaa euroa on ollut summa, jota on käytetty näissä toimissa mutta sitten ei ole mitään jäljitettävyyttä ja selkeyttä näissä, miten asioita on hoidettu. Kiitos edustaja Fontana. Kiitos puheenjohtaja, ministerit. Minulla olisi kysymyksiä ministeri Alfanalle, Mare Nostrum meidän täytyy totta kai suojella ihmisiä, jotka pakenevat sotia, mutta samalla meidän on taattava turvallisuus. Ihan konkreettisesti haluaisin kysyä siitä, että henkilöt, jotka tulevat maahan erityisesti näinä päivinä, heitä tulee yhä enemmän, niin kuinka nämä henkilöt kun heillä ei ole papereita, niin kuinka heidät tunnistetaan, minkälaisia proseduureja käytetään? Eli onko jonkinlaisia itsetodistuksia tai minkälaisia todistusmenettelyjä käytetään, tai tunnistamismenettelyjä käytetään? montako tällaista henkilöä on tunnistettu, haluan nyt prosenttiosuuksia, ja kuinka monella näillä, näistä henkilöistä on ö, turvapaikkaoikeus ja kuinka moni heistä on sotaa pakenevia henkilöitä ja ketkä, he, kuinka moni heistä on ikään kuin lait, lait, laittomia maahantulijoita ja kuinka näitä laittomia maahantulijoita käsitellään Italian viranomaisten toimesta. Ja kysyisin, että tehdäänkö siinä yhteistyötä Euroopan viranomaisten kanssa. Nimittäin huolenaiheena on, että erityisesti sellaisina hetkinä, kun siirtolaisvirrat ovat voimakkaita, niin eh, henkilöitä jää vapaasti kuljeskelemaan alueella. Ja voidaan miettiä tietenkin, että koituuko siitä Euroopan unionin jäsenvaltioille ja kansalaisille turvallisuusuhkia. Kiitos edustaja Sovor. No. Hänkö ei ole paikalla? Edustaja Nagi. Oh, Mr. is here, sorry. Ai on, edustaja Sogar paikalla, anteeksi. Paettinen, olkaa hyvä. I will be very short. Ministers, uh, Alfano. Kiitos, puhun ihan lyhyesti ministeri Alfano Schengen, Romania, miksi ei? Koska toinen kysymys, Orlando, perusoikeudet mainittiin. Jos tiedätte, mitä Kreikassa, Slovakiassa ja Romaniassa tapahtuu, niin miten voitte tukea tai auttaa näitä jäsenvaltioita kunnioittamaan? puolustamaan EU-kansalaisten perusoikeuksia. Kiitos. Hieno lyhyt kysymys. Edustaja Nagi. Onkään paikalla. Ei taida olla. En halua, että kuulostan helpottuneelta, jos joku ei ole paikalla. Ai olitte täällä, pahoittelen. Olkaa hyvä. Alfano ministerurhoz intézek két praktikus kérdést a bevándorlással Herra Alfano, kaksi käytännöllistä kysymystä koskien maahanmuuttoa kun ajatellaan tilannetta Ukrainassa, minä olen slovakialainen edustaja. Me olemme siis aivan naapureita Ukrainan kanssa. Satoja tuhansia humanitaarista apua tarvitsevia maahanmuuttajia tai sieltä pakolaisia saattaa tulla. Ja jos ajatellaan näitä mahdollisia ihmisiä, jotka tulevat rajan yli, niin mitä heidän kanssaan voidaan tehdä? Sitten toinen kysymys. Kun ajatellaan tällaista taloudellista maahanmuuttoa, laitonta maahanmuuttoa, se on suuri ongelma. Mikä olisi mahdollinen avain tähän ongelmaan, kun ajatellaan ihmiskauppaa, äh, ihmisille luvataan kaikenlaista ihanaa rajan toisella puolella – ja sitten he pettyvät. Ehkä tällainen tiedotuskampanja, joita kansalaisjärjestöt voisivat tai muut tahot voisivat toteuttaa. Tällä tavalla ne voisivat olla avain siihen, että voisimme estää, ettei ihmisille luvattaisi ilmaisia asuntoja ja työpaikkoja ja niin edelleen. Nämä ovat tyhjiä lupauksia, joita ihmiskauppia tekevät. Muistan, että teräs tai muurin toisella puolella oli hyvin erilaisia tietoja, jotka liikkuvat. Ja nyt internet-aikaankin tätä tietoa ei voida vielä kumota. No. Uh... Seuraava puhuja täällä paikalla. Edustaja Gabriel. Monsieur le Président, Monsieur Alfano. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Alfano, te olette korostanut paljon sitä, että Euroopan yhtenäisyyttä pitäisi vahvistaa – mutta tässä on kuitenkin kyse siitä, että tehdään kahden tason kansalaisia, Bulgaria ja Romania ja Schengen-kysymykset, milloin tämä asia käsitellään perusteellisesti. Sitten Kanada on yksi esimerkki siitä, miten Eurooppa ja eurooppalaisten kansalaisten oikeuksia ei kunnioiteta. Me haluaisimme lokakuussa tähän vastauksen Italian puheenjohtajan valtiolta. Sitten Orla, herra Orlandolle, miten tämä 2001 tehty päätös, joka koskee näitä kysymyksiä, uhrien asemaa, miten tätä voitaisiin soveltaa käytännössä ja miten uhrien asemaa voitaisiin parantaa? Kiitos käsittääkseni, jos Jurek on paikalla. Voitteko viitata, missä olette? Ministrów, <clears throat> dlatego, że 2 miliony... Kysymykseni on osoitettu molemmille ministereille, koska kaksi miljoonaa eurooppalaista allekirjoitti vetoomuksen viime vuonna. Ja suurin allekirjoittajaryhmä oli italialaiset Italialla on siis oikeus ottaa tämä kansalaiskysymys esiin. Se, että Euroopan unioni ei rahoittaisi Etelä, ei rahoita Etelä-Euroopan maita. Aborttitoimintaa, siis emme halua, että Euroopan unioni rahoittaa abort, aborttia Euroopan unioni on jättänyt tämän aloitteen, kansalaisaloitteen täysin huomioimatta, mutta Italian puheenjohtajavaltio voisi tukea kansalaisten tekemää aloitetta, vaikka kyse ei ole, koska kyse ei ole pelkästään Italiasta itsestään, vaan kahdesta miljoonasta kansalaisesta unionissa. Seuraavana edustaja Spinelli, toiseksi viiden puhuja. Grazie, due domande. Kiitoksia. Kaksi nopeaa kysymystä kahdesta uudesta Euroopan unionin hahmosta niin sanokseni. Eli siirtolaisuuskomissaari, josta Juncker totesi, eli minkälaisia toimivaltuuksia tällaisella komissaarilla pitäisi mielestäni olla ja minkälaisia synergioita sen pitäisi luoda ja minkälaisia ohjelmia sen pitäisi pitää, käsi, hänen pitäisi pitää käsissään, jos nyt ajatellaan Frontexia esimerkiksi hätätilanteita humanitaaristen suojattujen käytävien luomiseksi. Ja toinen kysymys koskee eurooppalaista yleistä syyttä ja haluaisin kysyä ministeri Orlandolta, kuinka kummassa katsotte, että olisi epärealistista ottaa toimivaltuuksiin mukaan Krim-valiokunnan työn tulokset ja mafian vastainen toiminta. Eli jos kysymykset koskevat nimenomaan Euroopan unionin taseeseen ja Euroopan unionin taloudellisiin intresseihin kohdistuva toiminta, koska nimittäin juuri tuolla alallahan mafialla on valtava soluttautumispotentiaali. Winberg. Kiitoksia. Lopuksi edustaja Winberg. Tack så mycket för ordet. Eh, jag har en fråga. Kiitos paljon. Minulla on kysymys. Käsittääkseni sanoitte, että että ajettaisiin yhteistä turvapaikkapolitiikkaa EU:ssa. Miten tämä nyt aiotaan järjestää? Huolehditaanko siitä, että jokaisen maan osalta päätetään, kuinka monta maa voi ottaa vastaan? Jokainen maahan omaa itse oikeuden päättää arvioida, miten voidaan kunniallisella tapaa ottaa turvapaikanhakijoita vastaan. Joten minä en todellakaan tue yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, mutta ministeri Alfano UNHCRstä sanomanne on ihan oikein, että apu osoitetaan sinne paikan päälle. Siellä me voimme auttaa mahdollisimman monia. Joten se oli mielestäni oikein hyvä, että toimitaan näin. Minä tulen Pohjois-Euroopasta, Ruotsista. Me otamme 12 kertaa enemmän maahanmuuttajia kuin muu EU. Meillä on paljon rahaa, meillä on paljon tilaa, sanotaan, mutta nyt tämä ei ole enää kestävää. Jokaisen maan on voitava itse päättää, miten nämä asiat hoidetaan. Kiitos. Thank you very much, colleagues. Kiitos oikein paljon, kollegat. Ensin kysyisin tulkeilta, voinko saada vähän tässä pelivaraa, jotta saadaan tämä kokous päätökseen. Pahoittelen. Ja pyydän ymmärrystä ihan muutaman minuutin ajan Kollegat, en halunnut laittaa puhujia tähän asemaan oikeastaan, että joutuu vastaamaan 24 tai 5 kysymykseen. Tämä on tietenkin mahdotonta, enkä halunnut pistää teitä siihen tilanne, että joudutte estämään kysymykset minuutissa, vaikka joskus on ihan hyvä, että kysymykset esitetään minuutissa. Tämä on vähän nyt kiistanalaista, että näin sanon, mutta totta se on. Mutta olisi pitänyt ehkä minunkin voida arvioida, että kun on aktiivinen puheenjohtajavaltio, joka kattaa oikeastaan kaikki prioriteettimme, niin silloin kiinnostusta olisi näin paljon. Keskustelen koordinaattoreiden kanssa siitä, miten paremmalla tapaa ehkä voitaisiin antaa jäsenille, erityisesti uusille jäsenille mahdollisuus myös käyttää puheenvuoroja. Totta kai kaikki kattavat samoja aiheita, mutta jokainen haluaa sanoa samoista aiheista – samat asiat, näin poliitikot toimivat. Tämä on meidän työtämme, jotta voidaan saada poliittista työtä tehtyä. Pyytäisin nyt molempia puhujia, jos he eivät pysty antamaan tiettyjä tarkkoja vastauksia nyt, niin jos teille sopisi esittää vastauksia kirjallisesti, se olisi hienoa. Nyt pyytäisin molemmilta loppupuheenvuoroa, jossa ehkä voitte ainakin lyhyesti kommentoida aiheita, joita on kuultu tällä viime kierroksella. Ja kiitokset vielä tulkeille että annette vähän lisää aikaa tälle viimeiselle kierrokselle. Ehkä ministeri Alpano. Ihan lyhyt puheenvuoro. Jos voitte tehdä niin kuin muut puhujat, ehkä minuutti puolitoista. Suoraan sanottuna jokainen käytti oikeastaan puolitoista minuuttia. Lämpimät tervehdykset vain. Niin, puhun todella lyhyesti, ihan oikeasti. Niin, mikä se italialainen lyhyys oikeastaan onkaan? Kaksi minuuttia, sanotaan nyt kaksi minuuttia. Ei kun kolme minuuttia. Ei vaan kaksi, sanoo puheenjohtaja. Kaksi. Tämä viimeinen kysymyskierros vahvistaa ne suuret kysymykset, joita meillä on edessämme, siis siirtolaisuus, maahanmuutto, sisäinen turvallisuus ja terrorismi. Meillä on yhteisvastuuvelvoite ja vastaanottovelvoite, ja toisaalta meidän on taattava kansalaistemme turvallisuus. Strategia ei voi olla muu kuin se, että vahvistetaan virastoita ja annetaan valtavasti lisäpotkua omalle unionillemme ulkopolitiikan toimijana. Tämä on ratkaisun ydin maahanmuuttokysymyksessä. Ja ratkaisu, joka koskee maahan, laillisen maahanmuuton erottamista äh, laittomasta maahanmuutosta. Ja tämä ratkaisu syntyy ulkopoliittisesta voimastamme. Kun pyritään vastustamaan rikollisuutta ja terrorismia, niin meillä on hyvin merkittävä rooli tulevaisuuteen kun katsomme tulevaisuuteen. Nimittäin meillä on käsissämme mahdollisuus vakuuttaa Euroopan kansalaiset siitä, että Eurooppa on turvallinen paikka asua. Monet kollegat sanoivat täällä, että että virastoja voidaan vahvistaa. Tässä puhuttiin Eurosulista, Europolista ja puhuttiin Sepolistakin. No, minä olen sitä mieltä, että vaarana tai vaara, jota Eurooppa ei voi ottaa ja jota ei ole täytetty vielä, on Tukholman asettavat haasteet. Nimittäin Tukholmassa asetettiin suuntaviivat ja suuri visio ja kunnianhimoinen tavoite. Kun viisi vuotta on kulunut Tukholman tapahtumista, niin meillä on tehtävänämme päivittää ja realisoida nuo tavoitteet. Nimittäin jos puhutaan oikeudesta, vapaudesta ja turvallisuudesta, ja, niin silloin kyllä voidaan sanoa, että Euroopassa on jäänyt toteuttamatta monia toimia. Nationalisminen itsenäisyys, kaikenlaiset kiistat suvereniteettikysymyksissä ovat asioita, jotka ovat vielä auki, ja siinä Euroopan unionilla on tärkeä rooli. Eurooppalainen arkkitehtuuri sen kolmantena, kolmannessa pilarissaan aikanaan pyrki puuttumaan nimenomaan perusoikeuksiin, ja niihin liittyy myös turvallisuus. Euroopan unionin tulevaisuus liittyy ja roikki riippuu vahvasti maahanmuuttokysymyksestä ja nimenomaan, että saataisiin houkuteltua laillisia siirtolaisia, jotka ovat korkean ammattitaidon omaavia henkilöitä ja samanaikaisesti huolehditaan kansalaisten ja kaikkien turvallisuudesta. Nämä ovat sellaisia periaatteita, joista, joihin, joista Eurooppa ei voi luopua. Ja kaikki ne huomiot, jotka esitettiin tässä viimeisellä, viimeisellä puheenvuorokierroksella osoittavat tähän suuntaan. Me aiomme harjoittaa hyvin tiivistä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa ja koko parlamentin kanssa näiden tavoitteiden edistämiseksi. Ja annan täyden tukeni ja, ja valmiuteni palata tähän, valmi, täh, tähän valiokuntaan milloin tahansa, kun haluatte unionin yhtenäisyyttä edistää toimissanne. Kiitos oikein paljon. Teiltä vielä loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Sulla della henkilötietojen tietoihin liittyvästä kysymystä. Me näemme, että on valtava poliittinen ongelma tämä normatiivinen äänestys, joka on suoritettu, jolla voitaisiin siis homogenisoida oikeusjärjestyksiä. Tällainen homogenisointi ei pidä taas heikentää tiettyjen maiden luomia takuita, jotka ovat taanneet kansalaisten turvallisuuden. Asetuksessa katsomme, että on välttämätöntä taata oikeus, oikeuksien ja velvollisuuksien välinen tasapaino ja tuemme tässä Kreikan puheenjohtajavaltiota. Ja sen Italian puheenjohtajavaltio yrittää äh, riitauttaa tuomioistuimen asettavan päätöksen, koska me katsomme, että tämä asiakirja on saatava etenemään tämän kuuden kuukauden aikana. Me otimme sen aihe, aiheeksi myöskin Milanon epävirallisessa kokouksessa, koska tiesin, että siinä tulisi ongelmia. Edistysaskeleet, joita on saavutettu, koskien erityisesti eh, julkisviranomaisten käytettävissä olevia tietoja, ovat sellaisia kysymyksiä, että siitä huolimatta emme ole tehneet, mielestäni emme ole tehneet vielä tarpeeksi asian edistämiseksi. Katson, että nämä ovat sellaisia asioita, jotka otettiin esille myöskin puheenvuoroissa. Mitä tulee yleisen syöttäjän tehtävään, niin haluaisin tässä vetää yhteen muutaman puheenvuoron, jotka tässä kuulin edellä, ihan skematisoiden ja banalisoidenkin asioita, mutta emme vo- toteaisin, että me emme voi nyt ajatella, että äh, saisimme asiasta yksimielisen päätöksen aikaiseksi. Me katsomme, että tärkeää on saada aikaiseksi mahdollisimman suuri konsensus, mutta on tärkeää, että konsensus ei taas sitten äh, kaiva maata äh, instituutioiden jalkojen alta missään muodossa. Eli että kyseessä ei olisi pelkästään oikeusjärjestysten koordinointi keskenään, taikka jonkinlainen irrallinen toiminta näistä. Kollegiaalisuus on jo sellainen asia, joka, josta lähdetään liikkeelle ja sitten pyritään pidemmälle niin, että päästäisiin sellainen konsensus aikaiseksi niin, että, että erilaiset oikeusjärjestykset voisivat toimia tehokkaasti yhteistyössä. Mutta niiden tarkoituksena ei ole tietenkään sitten tehdä tyhjäksi tätä uuden instituution tehtävää Edustaja Spinellille sanoisin, että petokset Euroopan unioniin liittyen, tai siis tietenkin, tietenkin mafia on tärkeä toimija näissä Euroopan unioniin kohdistuvissa petostoimissa, niin toteaisin vain, että on hyvin vaikeata määrittää, että määrittää, mitkä kaikki yksittäiset osa-alueet kuuluvat Euroopan yleisen syyttäjän toimialueeseen Euroopan unionin alueella. Eli tässä mielessä tarko- olen sitä mieltä, että merkittäviä askeleita voidaan ottaa, kun lainsäädellään nimenomaan spesifiä oikeutta, eli takavarikointilainsäädäntöä. Tämä on realistisempaa mielestäni, realistisempi tapa edetä ja siinä voidaan päästä eteenpäin myöskin Italian puheenjohtajakaudella kuuden kuukauden aikana. Ja sitten vielä omaan maahani liittyen annan vastaukset kirjallisessa muodossa myöhemmin. Kiitos. Halusin sanoa lopuksi, kun olen kuullut teitä ja jäseniä, niin todella – Yhteistyön tulee olla läheistä teidän kanssanne EUn sisäistä turvallisuusstrategiaa kehiteltäessä 2014-2019 puheenjohtajan valtio voi varmasti edetä asetuksen ja direktiivin osalta. Julkinen keskustelu välimerestä ja oikeudellinen yhteistyö. Nämä ovat kaikki tärkeitä aloja. Kiitos oikein paljon yhteistyöstä tähän mennessä. Kiitos, että olitte täällä tänään. Kiitos jäsenille, että jaksoitte täällä tänään.